Hyvää päivää, hyvät kollegat. Meidän esittelijämme on paikalla, joten kunnioitetaan niitä ihmisiä, jotka ovat ajoissa täällä paikalla ja jotka ovat katsoneet oikein kelloaan ja aloitetaan kokous. Edustaja Jäätteenmäki oli Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan johtaja ja hän tulee kertomaan meille parlamentin vaalitarkkailumissiosta, joka oli yhdistetty kansainväliseen vaalitarkkailumissioon 7. marraskuuta Azerbaidžanissa. Ja kävi ilmi, että vaikka vaalit olivat rauhanomaiset ja oppositio saattoi niihin osallistua, niin kuitenkin vaalitarkkailijat eivät olleet sitä mieltä, että Azerbaijanin demokratisointi olisi edistynyt merkittävästi. Kuitenkin annan esittelijämme kertoa tarkemmin tilanteesta. Olkaa hyvä, edustaja Jättemäki. Hyvää huomenta, puheenjohtaja, henkilöstö ja kaikki kollegat. Mukava aamu ja varmaan ihan paljon joukko meidän valiokunnastamme on nyt paikalla, mutta sitten itse asiaan. Meitä oli valtuuskunnassamme seitsemän jäsentä ja sitten henkilökunta mukana, 15 kaiken kaikkiaan. Minä haluaisin kiittää puheenjohtajaa siitä, että saan mahdollisuuden esitellä alustavat huomiomme matkamme jälkeen Azerbaidsaniin. Kuten puheenjohtaja sanoi, siellä oli kaikki rauhallista, rauhanomaista, joten se oli hyvä asia. nevertheless I would like... Mutta haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että kaikki ei kuitenkaan mennyt ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. voidaan sanoa, että nämä vaalit eivät osoittaneet riittävää edistystä maan demokratisoitumiskehityksessä. Euroopan parlamentin valtuuskunta kävi monilla alueilla maassa ja monet jäsenet sanoivat, että yleisesti ilmapiiri oli rauhallinen ja teknisesti huomioitiin vaalien hyvä toteutuminen. Kuitenkin vakavia puutteita oli liittyen äänestyksen äänten laskemisen avoimuuteen ja oli pöytäkirjojen valmistumiseen. Nämä puutteet huomasimme. Azerbaidsenin vaalit eivät saaneet aikaan poliittista vuoropuhelua, eikä paljon julkista intressiä tuntunut olevan, eli vaalit olivat hyvin huomaamattomat. Ei oikeastaan mitään vaalijulisteita tai näkyvää kampanjointia tai vaalitapahtumia, eikä edes teoreettisesti ollut mahdollista saada uutta enemmistöä parlamenttiin. 38 opposition kandidaattia ainoastaan rekisteröidin kilpailemaan parlamenttipaikoista, joita on 125. Tiedotusvälineet eivät raportoineet riippumattomasti ja tasavertaisesti, jotta kansalaiset saisivat nähdä eriäviäkin mielipiteitä ja tehdä tämän tiedon pohjalta oman päätöksensä. Julkista keskustelua ei käyty enemmistö puolueen ja opposition puolen välillä. Neljän minuutin monologeja oli televisiossa tosin paljon, mutta minkälaista maanpoliittista ohjelmaa käsittelevää vuoropuhelua ei käyty. Kun valtuuskunnan jäsenet tapasivat eri poliittisten puolueiden jäseniä. Jäsenet pyrkivät kysymään eri puolueiden pohta, johtajilta, myöskin johtajilta, mikä heidän ohjelmansa on, mutta he eivät pystyneet sitä sanomaan, he vain syyttivät enemmistöpuolueita, puoluetta sen toiminnasta, mutta ei muuta. Sitten vaalien jälkeen, pitkien ei aina helppojen neuvotteluiden jälkeen, pystyimme esittämään ensimmäisen alustavan luonnoksen etin parlamentaarisen kokouksen, Euroopan neuvoston parlamentaarisen kokouksen ja demokraattisten toimielinten etyjin viraston kanssa. Tämä lausunto löytyy asiakirjoistamme. Haluaisin esittää muutaman poliittisen huomion tarkkailutyömme jälkeen. Vaalit ja demokraattinen edistys Azerbaidžanissa on nähtävä laajassa poliittisessa ja historiallisessa yhteydessä. Kaikki ei ole siellä samoin kuin täällä keskellä Eurooppaa. Tilanne on aina ollut siellä toisenlainen – siellä ei ole demokraattisten vaalien perinnettä. Armenia, Iran, Pohjois-Kaukasuksen alueella, Georgiassa. Tässä on kyse, äh, näis, nämä maat ovat Azerbaidsanin naapurimaita, emmekä tunne näiden maiden tilannetta niin hyvin. Kansalaiset ovat melko apaattisia, äänestäjät nukkuvat ehkä myös Euroopassa, mutta siellä se oli hyvin näkyvää. Vaikka äänestysprosentti virallisesti oli yli 50 prosenttia, mutta kiinnostuksen puutetta parlamentin vaaleihin kyllä oli syynä se, että nykypresidenttijärjestelmä – johtaa siihen, että parlamentin toimivalta on hyvin rajallista. Tämä ei ole kuitenkaan mikään syy siihen, että järjestettäisiin demokraattisia vaaleja, mutta tämä luo puitteet sille, missä oloissa vaalit järjestetään. Tällä maalla on pitkä tie kuljettavana ennen kuin maasta tulee aito demokratia. Tästä huolimatta Euroopan unionin on sitouduttava edelleen ja lisättävä yhteistyön välineitä, jotta Azerbaidžanin viranomaiset saadaan kiinnostumaan vielä enemmän demokratiasta, kansalaisoikeuksista ja oikeusvaltion periaatteista. Tietenkin kauppa on myös tärkeä, se on yhteinen asia meille molemmille osapuolille, mutta ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen – on lähinnä tässä meidän EUn intresseissämme. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kollegat voivat varmasti vielä kommentoida, jos haluavat, ja olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ja voin kertoa enemmän huomioistamme. Ja tietenkin myös sitä mielelläni teiltä vastaan palautetta. Kiitos. Eh, Kiitän esittelijäämme. Tämä oli erittäin äh, tarkka raportti. Eh, haluatko kollegat kommentoida? Edustaja Liise, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję pani poseł za... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, Rova Jätemäki, tästä erinomaisesta raportista. Yksi kysymys. Eri kansainväliset instituutiot luovat oman kantansa ja hallituksella pitää olla omat kantansa. Mielestäni nämä mielipiteet ovat hyvin erilaisia. Siellä on kritisoitu esimerkiksi Yhdysvaltojen hallitusta. Ja Yhdysvaltojen hallitus on todennut esimerkiksi, että vaalit eivät ole vapaat, eivätkä oikeudenmukaiset, eikä mitään demokraattisia standardeja noudatettu, mutta kuitenkin Euroopan neuvoston parlamentaarinen kokous ja ety eivät ole arvostelleet näitä vaaleja kovinkaan paljon. Mitä mieltä olette tästä? Miksi nämä kannat ovat niin erilaisia? Bene, non, eh, non vedo. Hyvä, en näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron esittelijällemme hän voi vastata Liisekin kysymykseen ja voi vielä kommentoida työtään, jos haluaa. That's interesting question. Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja haluaisin vain kommentoida ja sanoa, että demokratian tila riippuu myös katsojasta – on eri näkökohtia ja kun keskustelimme tästä Euroopan neuvostossa Etyjin edustajien kanssa, neuvottelut eivät aina olleet ihan helppoja, koska me Euroopan unionin valtuuskunta ja myöskin asiantuntijat ja ne, jotka olivat olleet pitkään maassa. Heillä oli hyvin äh, tiukkoja mielipiteitä, mitä tulee vaaleihin, nimittäin että ne eivät olleet oikeudenmukaiset ja demokraattiset. Ja me taas yritimme Euroopan unionin valtuuskunnassa kulkea kultaista keskitietä ja yrittää ymmärtää historiaa ja kontekstia, mutta myös se, että demokratia on se tie, jolla Azerbaidžanin tulisi edetä. Joten jotkut ajattelivat, että vaalit olivat askel taaksepäin, toiset olivat sitä mieltä, että ne olivat askel eteenpäin. Ja sitten tiedätte, meidän täytyy tehdä yhteinen julkilausuma. Se ei ollut ihan helppoa, mutta meillä oli kuitenkin hyvä ilmapiiri ja voitte lukea kaikki yksityiskohtaiset kommenttimme tästä asiakirjasta. Kiitoksia edustaja Jäättämäki. Tämän jälkeen paikalle on tullut edustaja Vaikeli, joka päättää keskustelun. Olkaa hyvä. I agree with the... Kiitoksia. Olen samaa mieltä tästä johtopäätöksestä. Siitä, mitä sanoitte näistä vaaleista, mutta te olitte etuoikeutetussa tilanteessa, koska te olitte siellä silloin, kun vaikka ilmapiiri oli apaattinen, kuten totesitte, mutta varmaankin siellä oli joitain asioita otettu esille keskusteluissa tai kun olitte yhteydessä näihin ehdokkaisiin. Eli voisitteko vähän kertoa meille, minkä tyyppi tyyppiset asiat sen lisäksi, että pitäisi tukea presidenttiä hänen puoluettaan, mutta mitkä sosiaaliset poliittiset kysymykset nousivat esille, jotka olivat ihmisiä kiinnostavia asioita, erityisesti mikäli kanta niin sanottuun eurooppalaiseen näkymään Azerbaidžanin osalta. Eli mihin suuntaan Azerbaijan on menossa? Miten he näkevät oman tulevaisuutensa? Eli ehkä jotain tästä, jos pystyisitte kertomaan. Kiitos. Eh, onorevole Kacin. Edustaja Kacin. Presidente. Yes, true that Azerbaijan... Kiitos puheenjohtaja. On totta, että Azerbaijan on erityinen valtio ja on tai jos presidentin valitaan vähemmällä kuin 90 prosentin tuella. Joten Anneli kysyisin, oliko teillä mahdollisuus keskustella opposition ehdokkaiden kanssa vaalien jälkeen? Mitä he odottavat omasta asemastaan, kannastaan? Miten he voivat vaikuttaa tulevaan kehitykseen, jotta valtio voisi muuttaa demokraattisemmaksi? Grazie onorevole Kacin. La... Kiitoksia edustaja Kacin. Ja äh, nyt johtopäätökset esittelijälle edustaja Jättemä. Thank you. Kiitoksia. Ja tulee poliittiseen keskusteluun eri puolueiden välillä. Sellaista keskustelua ei käyty. Ja vaikka useasti kysyimme eri puolueilta, oppositiopuolueilta, mikä on heidän kantansa sosiaalipolitiikasta. Me emme saaneet mitään vastauksia, koska mitään keskustelua ei käydä. Mitään puolueohjelmia ei ole, kuten meidän maissamme. Tämä oli meillekin mielenkiintoista, eikä tässä ole kyse vain yhdestä tai yhdestä ihmisestä, joka pyysi näitä poliittisia ohjelmia. Kaikki valtuuskuntamme jäsenet kysyivät useita kysymyksiä äh, liittyen ohjelmaan ja erityisesti mitä tulee sosiaalipolitiikkaan, me kysyimme myös, mitkä olivat ne äh, tärkeimmät kysymykset, joista he keskustelevat äh, ihmisten kanssa, jos vaalikampanjoita on, mutta niitä ei ollut. Pääaihe oppositiopuolueella oli syyttää enemmistöpuolueita ja päinvastoin. Ja myös Nagorno-Karabakh oli yksi asia, josta keskustelivat, mutta eivät sanoneet sitä selvästi. Mutta kun keskustelimme joidenkin ihmisten kanssa, he sanoivat, että tämä on aihe, joka on ehkä hiukan puolueille yhteinen. Sitten mitä tulee puolueiden ohjelmiin liittyen Euroopan unioniin. Minä en voi vastata siihen. Ei niillä ole mitään EU-hun liittyvää ohjelmaa. Mutta sitten tapasimme myös presidentin ja virkamiehiä ja ministereitä. Ja näissä tapaamisissa he aina sanoivat, että he haluavat jatkaa ja syventää yhteistyötä Euroopan unionin ja Azerbaidžanin välillä. Ja minä luulen, että he ovat oikeasti hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä äh, kaupan alalla, mutta toivon, että he ovat valmiita myös keskustelemaan ihmisoikeuskysymyksistä. Me otimme ne esille presidentin kanssa useaan otteeseen. Ja tulevaisuudessa ihmisoikeudet ja demokratia – ovat toivottavasti meidän puoleltamme tärkeimmät aiheet, koska niissä on niin selviä puutteita siellä. Sitten meillä ei ollut mahdollisuutta keskustella oppositio ehdokkaiden kanssa vaalien jälkeen, ainoastaan ennen vaaleja, mutta kun tapasimme henkilöitä vaalien jälkeen ja meidän virallisen raporttimme jälkeen, ei ollut laisinkaan vaikeaa jatkaa keskusteluja heidän kanssaan, koska minä esimerkiksi sanoin heille suoraan, että tämä oli ainoa tapa meille kirjoittaa raporttimme, koska hekin tietävät itse, että tänä päivänä siellä ei vielä ole ö, olemassa demokraattisia vaaleja. Ja uskon, että ehkä tulevaisuudessa kyllä on. Ja haluan antaa teille yhden konkreettisen esimerkin äh, vaalikampanjoinnista ja sunnuntaina, kun oli vaalipäivä, äh, vierailimme usealla äh, vaalipaikalla ja yksi niistä, tai ensimmäinen niistä oli yliopistoalueella niin, että tarkkailijana oli paljon nuoria ja kun menin sinne, kysyin, että mistä puolueesta he ovat ja he sanoivat, että he ovat eri puolueista. Ja sitten menin ihmisten luo ja kysyin kaikilta yksitellen, että mistä puolueesta he ovat ja kaikki olivat enemmistöpuolueesta paitsi yksi rouva. Ja koska he olivat nuoria, ryhdyimme keskustelemaan demokratiasta. He kysyivät ja minä ryhdyin kertomaan heille, mitä tarkoittaa olla hallituksessa, mitä tarkoittaa olla oppositiossa. He olivat ehkä hiukan yli kaksikymppisiä ja he olivat hyvin kiinnostuneita. Ja sitten kysyin heiltä, millaisia vaalitapahtumia he ovat nähneet omassa maassaan, millaista kampanjointia on käyty, ja he sanovat, että ei ole ollut minkäänlaista kampanjointia. Ja sitten kysyin, miksi. Ja ainoastaan tuo yksi nainen, joka oli oppositiosta, tai itse asiassa hän sanoi, että hän on sitoutumaton. Hän sanoi, että pelon takia ei järjestetä kampanjointia. Mutta sitten yksi asia. Koska Euroopan parlamentissa me keskustelemme nyt assosiaatiosopimuspaketista ja minä olen esittelijänä siinä. Mielestäni olisi myöskin erittäin tärkeää, että voisimme keskustella näistä vaaleista ja siitä, mitä niissä tapahtui täysistunnossa, ei nyt ensi viikolla, mutta joulukuussa, koska se saattaisi olla hyväksi assosiaatisopimusneuvotteluissa. Kiitoksia. Niin. Minä siis pyydän, että puheenjohtaja vie tämän asian eteenpäin. Kiitoksia edustaja Jäätteenmäki. Varmastikin voimme harkita tätä teidän ehdotustanne, mutta eh, Tämä saattaa olla hiukan hankalaa, koska joulukuun täysistuntoesityslista on jo varsin täynnä ja yhden uuden aiheen lisääminen sinne saattaa olla hankalaa, mutta aion kuitenkin ehdottaa tätä. Mennään nyt sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin Pavel Robert Kovalin raportti EU- ja Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Ja raportti koskee paikallisvaaleja, jotka pidettiin 31. lokakuuta 2010 ja Ukrainan ja EUn parlamentaarisen yhteistyövalikunnan Kiovassa 4. ja 5. marraskuuta 2010 pidetystä 15. kokouksesta. Ukrainan paikallisvaaleja pidettiin eräänlaisena demokratiatestinä tuossa maassa – koska tarkkailun alaisena, ja ne, sen takia ne olivat tar- tiukan tarkkailun alaisena meidän taholtamme. Ähm, puheenjohtajakokous päätti antaa yhteistyövaliokunnan joillekin kollegoille mandaatin mennä Ukrainaan ja kertoa ähm, tilanteesta siellä, kehityksestä siellä. Toivotan tervetulleeksi valtuuskunnan puheenjohtajan, myöskin edustaja Koslovskin, joka on seurannut tätä tilannetta. Hän ei olekaan paikalla, joten annan hänelle puheenvuoron näin etukäteen. Nyt annan puheenvuoron edustaja Kovalille ja sitten kommentoin ehkä hiukan itse ennen kuin aloitamme keskustelun. Olkaa hyvä, edustaja Koval. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, pitää paikkansa, että minun missiotani on seurattu hyvin tarkkaavaisesti. Ja hyvin paljon tähän on osoitettu mielenkiintoa. Eli kerron lyhyesti, miten etenimme. Ensinnäkin, heti kun pystyin, esittelin teille epävirallisen raportin työstämme ja tänään on sitten vuorossa uudempi versio, jossa on mukana lisäasiakirjoja ja lisätietoa ja myöskin tietoa liittyen vaalien tuloksiin. Ottaisin esiin yhden tärkeän asian, joka on herättänyt hyvin paljon väärinkäsityksiä tämän mission suhteen. Nämä vaalit Näitä vaaleja ei seurattu niiden standardien mukaisesti, joista on määrätty Etyjissä, joten kumpikaan instituutio, jotka yleensä valvovat näitä vaaleja, ei Euroopan neuvosto eikä Etyi, emmekä me. ole noudattaneet standardeja, ja yleensähän vaalitarkkailut aloitetaan varhaisemmin ja sitten vaaleja itsessään valvotaan. Ja tämä on nyt tärkeää huomata, kun ajatellaan myöhempiä johtopäätöksiä näistä vaaleista, koska teknisesti tämä on hiukan erilainen asia. No tietysti tähän liittyy poliittinen ulottuvuus ja puhun siitä hetken kuluttua, mutta nyt korottaisin näitä teknisiä eroja. Olen puhunut tästä yhä uudelleen, mutta edelleenkin tämä aiheuttaa väärinkäsityksiä. Eli millä tavalla me etenimme? No tämä on samantyyppinen kuin muut etyjen missiot. Tapasimme poliitikkoja, asiantuntijoita ja muita vaalitarkkailijoita. Ja tämä kaikki näkyy myöskin raportista. Myöskin meillä oli kokoontuminen PCCn kanssa heti vaalien jälkeen, ja silloin oli hyvä tilaisuus vaihtaa mielipiteitä. Vaalitarkkailumissi oli aika pitkä, kahdeksan päivää kokonaisuudessaan, ja mielestäni se auttoi meitä tekemään johtopäätöksiä ja yksityiskohtaisia analyysejä. Ja heti palattuamme, minähän palasin 6. marraskuuta Varsovaan. Ja aloin työstää alustavaa versiota raportistani. Ja tiedän, että Brock ja Gaaler totesivat, että minun työni kesti kolme päivää ainoastaan. Ja että se oli häpeällistä, mutta näin ei ollut. Me emme olleet Ukrainassa ainoastaan tiistaihin asti, vaan perjantai-iltaan asti, koska me halusimme nähdä kaikki ne paikat, joissa vaaleihin liittyi kiistanalaisuuksia. Eli tähän raporttiin oli tärkeää liittää kaikenlaista tietoa, kaikenlaisia poliittisia julkilausumia, joita kuulin. Eli kaikki kirjeenvaihto Ukrainan pääministerin kanssa, kaikki asiakirjat, joita saimme oppositiopuolelta. Kaikki nämä ovat poliittisia asiakirjoja. Ja tässä on nyt vähän ajattelemisen aihetta ja voitte tehdä omat johtopäätöksenne tilanteesta. Meillähän ei ole tämän objektiivista vaalitarkkailumekanismia tässä suhteessa. Eli voitte käydä nämä tiedot läpi ja sitten itse päättää, kiinnostaako teitä se, mitä Ukrainassa tapahtuu. Mutta näiden asiakirjojen pitäisi kuitenkin olla teille kiinnostavia. Voitte käydä ne läpi ja katsoa, minkä tyyppisiä ongelmia on ollut näissä vaaleissa valmisteluvaiheessa ja sitten itse vaaleissa. Ja voitte nähdä, miten näitä ongelmia tuli esiin, esimerkiksi mitä tulee joukkotiedotusvälineisiin. Ne eivät saaneet vapaasti puhua esimerkiksi sananvapaudesta, ja täällä on kaikenlaisia lausuntoja. Ja mukana on myös myöskin lausuntoja vaalitarkkailuelimiltä sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä. Ja sitten Opora, vaalitarkkailujärjestön lausunto. Tällä järjestöllä on hyvin paljon kokemusta Ukrainasta, joten olen ottanut sen mukaan myöskin. No sitten johtopäätökset. Varmaan myöhemmin meillä on sitten kysymys- ja vastausosio, joten voimme sitten keskittyä silloin yksityiskohtiin. Ja paikallisvaalit Ukrainassa, niitä on aika vaikea verrata parlamenttivaaleihin tai presidentinvaaleihin. Ja tämä on aika hämmentävää, koska sekä parlamentti- että presidenttivaalit, ja voin kyllä vahvistaa vielä tämän, koska olin paikan päällä viime kerralla, niin siis nämä vaalit olivat hyvin demokraattiset. Ensin ainakin kun puhutaan nyt Neuvostoliiton jälkeisistä valtioista, enkä nyt puhu sellaisista valtioista, jotka ovat jo liittyneet Euroopan unioniin. Eli presidentti- ja parlamenttivaalit olivat hyvin demokraattiset, ja niitä ei voida verrata paikallisvaaleihin. Eli meidän täytyy käsitellä tätä nyt demokratian testinä. Ja tämän testin pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä, jotka minun mielestäni ovat aika hälyttäviä. On nähty hyvin raakaa taistelua, vaalitaistelua, mutta ei pelkästään hallitusten, hallituksen ja opposition välillä, vaan myöskin opposition sisällä. Tämä saatettiin nähdä Hyvin erilaisia kantoja on oppositiopuoleissa puolueissa itsessäänkin. Esimerkiksi Yatsenyuk ja Timoshenko ovat hyvin eri kannoilla ja he kritisoivat näitä vaaleja, mutta Jatsinekin lausunto oli kuitenkin aika maltillinen mielestäni. Hän vastustaa siitä, mitä hallitus tekee, mutta toisaalta opposition vahvat kannat kuitenkin osoittavat, että demokratia vahvistuu Ukrainassa. Enemmän keskustelua käydään. Ja sitten toinen ongelma on se, että paikallishallinnolla ei ole mitään todellista valtaa, mutta nämä vaalit olivat kuitenkin hyvin tarkkaan valvotut. Eli tarkoituksena oli ottaa huomioon poliittinen ilmapiiri, mutta alue- ja paikallishallinto ei kuitenkaan ole kovin vaikutusvaltainen. Eli tämä nyt sinänsä ei ole hyvä demokratiatesti. No sitten voidaan tehdä johtopäätöksiä. Ja poliittisen ulottuvuuden lisäksi arviomme keskittyi valmisteluvaiheeseen. Vaalilainsäädäntöä oli muutettu ennen vaaleja, ja mielestäni se oli aika merkittävä seikka. Vaalilainsäädäntö joka muutettiin, oli aika heikko ja mielestäni se johti huonoihin asioihin valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi jotkut oppositiopuolueet eivät pystyneet edes rekisteröitymään ja osallistumaan vaaleihin joissain osissa Ukrainaan. Ja mielestäni meidän pitää nyt olla valppaina ennen kuin teemme arvioita. Mutta kuitenkin nämä tosiasiat, joita olemme nähneet, pitää ottaa esille ja ne pitää luetteloida. Esimerkiksi Kiovassa tai Lvivissä Patkistina puolue, jota Timoshenko johtaa, joutui hyvin monimutkaisten menettelyiden uhriksi, eivätkä he pystyneet sitten ollenkaan osallistumaan näihin vaaleihin. Ja tämä on sitäkin merkittävämpää, kun otetaan huomioon, että Lvivissä ja Kiovissa puole olisi saattanut voittaa nämä vaalit, mikäli se olisi osallistunut niihin. No sitten vaalilautakunnan kokoonpano oli myöskin aika merkittävä lainsäädäntöä muutettiin, koska haluttiin tehostaa prosessia, mutta kuitenkin vaalilautakunnan kokoonpano oli aika rajallinen. Hyvin harvat saivat osallistua antelaskentaan, eli paljon välikohtauksia ja sääntörikkomuksia oli, ja ne on kaikki kuvailtu tässä raportissa. Minun on vaikea arvioida sitä, kuinka paljon näistä rikkomuksista koitui vaikutusta lopputulokseen. Ja tutkimuksissa nyt on nähty, miten, millainen suhde tällä oli lopputuloksiin, ja voimme sitten tehdä niistä omat johtopäätöksemme. Mutta meillä ei kuitenkaan ollut mekanismia, joka etyjillä yleensä on käytössään, ja se on harmi. Ja sitten itse äänestäminen. No, niistä voitte lukea tästä raportista. Sitten johtopäätökset. Niitä on oikeastaan kolme. Ensinnäkin meidän ei pidä keskittyä ainoastaan vaaliuudistukseen, vaan pitää myöskin todeta, että Ukraina on maa, joka on koko ajan lähestymässä Euroopan unionia, eli hallistuksen uudistus pitäisi ottaa tavoitteeksi. Meidän pitää ottaa siitä, kun puhumme Ukrainan assosiaatio- ja vakaussopimuksesta. Ja PCCn tulisi aloittaa työnsä ja vetoan nyt teihin puheenjohtaja, että tukisitte tätä. Mielestäni meidän tulisi keskittyä perustyöhön ja meidän pitäisi keskittyä hyvin paljon julkisen hallinnon uudistamiseen. Sitten meillä on myöskin toinen johtopäätös, Euroopan unionissa pitäisi olla instituutio, joka voisi arvioida näitä vaaleja kunnolla, kunnollisella tavalla, koska en nyt haluaisi, että tällainen tilanne enää toistuisi tulevaisuudessa. Tiedän, että on puhuttu siitä, että näitä äänestysten lopputuloksia ei pitäisi ottaa PCC-raportin mukaan, ja näin ei käynyt, koska Ukrainassa oli poliittista taistelua, eikä päästy sopimukseen yhteisestä lausunnosta. Ja meillä oli aika kriittisiä huomioita itsellämme, mutta kuitenkin erot ukrainalaisten kesken olivat niin suuria, ettemme päässeet sopuun loppulausunnosta, joten siksi sellaista ei ole otettu mukaan tähän raporttiin. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kovalahmäinen teidän arvokkaasta työstänne. Me arvostamme sitä kaikki. Ja tämä on hyvä keskustelun aihe. Minun on kuitenkin tehtävä nyt menettelytapoja koskeva ää, huomautus siitä tavasta, jolla teidän arvokas työnne lähetettiin korkealle edustajalle. Siinä oli myös ehdotuksia mukana. Se on Euroopan parlamentin ulkoinen elin, vaikka se tietenkin liittyy siihen. Kuten tiedätte, on olemassa vaalikoordinaattoriryhmä, jota johdan yhdessä edustaja Jolin kanssa, jonka tarkoituksena on juuri näitä kysymyksiä tarkastella. Joten pyytäisin, että pidätte kiinni menettelysäännöistä. Puheenjohtaja, presidente-sana tulee latinasta. Se olisi tärkeää, että tällaiset kommentit ja huomautukset lähetettäisiin ensin parlamentin sisäisille elimille ja sitten vasta ulkopuolelle. Tärkeästä työssä te teitte nyt ehdotuksen, että perustettaisiin eurooppalainen virasto, joka harjoittaisi vaalitarkkailua kaikissa naapurimaissa. Tämä on tietenkin teidän ehdotuksen, mutta se ei voi olla koko parlamentin ehdotus, jos me emme ole keskustelleet siitä parlamentin vastuuelimissä, eli tässä vaalitarkkailuryhmässä. Seuraavaksi edustaja Brock. Puheenjohtaja, minä haluan täällä ensimmäisenä puhua vähän myöhästyin jos kollegoilla on sanottavaa. No selvä, sydämelliset kiitokset. Kovasti kiittäisin tästä kertomuksesta. Saan siitä tietoa ja opin myös sen, että voimme perusperiaatteitamme tarkastella. Minun mielestäni vaalien aikana ei ollut mitään suurempia rikkeitä, mutta vaalien valmistelut eivät onnistuneet ihan yhtä hyvin. Ratkaiseva seikka kohtaisessa kolme neljä parissa virkkeessä, että suurin oppositiopuolue – ei voinut olla ehdolla omalla nimellään tärkeimmillä alueillaan, koska muut olivat ottaneet tämän nimen ja rekisteröityneet sillä tapaa. Ja koska oikeusjärjestelmä ei Ukrainassa ole riippumaton, tätä ei voitu myöskään muuttaa. Tämä nyt hyvin selkeästi riikoo sääntöjä. No Timosenko muut eivät voi olla kunnolla esillä vaaleissa, niin silloin vaaleja on väärennetty jo etukäteen. Tämä pitäisi hyvin selkeästi sanoa, eikä tätä asiaa pitäisi piilotella tuollaisten muodollisten virkkeiden taakse. Jos kollega Koval siellä raportissa sanotaan, että he eivät voineet rekisteröityä – nimellään ja sitten Timoshenko sanoi boikotoivansa vaaleja. Hän ei voinut olla vaaleissa ehdokkaana, kun hänen nimensä oli pois sieltä. Ikään kuin tämä olisi ollut hänen vapaa valintansa. Tämä on melko erikoinen tapaus. Tiedätte myös, että järjestyksellä listalla on merkityksensä vaaleissa – Joten tämä pitää jotenkin sopia, mutta jos toimitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, niin tämä on toinen virhe, joka tapahtuu valmisteluvaiheessa. Voimme myöskin keskustella oranssin vallankumouksen kannasta, kun perustuslaista haluttiin huolehtia siitä, että perustuslaki tuomioistuimesta muutetaan neljä henkilöä, jotta perustuslaki oranssin vallaskumouksen perustuslaki saadaan pois voimasta. Oli melko erityistä, että turvallisuuspalvelun johtaja voi olla mukana valitsemassa tuomareita. Tässä täysin nyt rikotaan toimeenpanovallan ja oikeuslaitoksen erottaminen. Toisaalta uusi hallitus on tuonut vakautta – koska muut eivät pystyneet vakautta takaamaan. Ja näin voidaan ajatella, että voidaan perustellusti sanoa, että vaalit olivat menestyksekkäät. Myöskin, että aikaisempi hallitus ei pystynyt toimimaan niin, että olisi lähennytty Euroopan unionia. Nykyhallitus pystyy. Joten minä en kritisoisi siinä mielessä vaaleja, että haluamme heikentää suhteitamme Ukrainaan. Jos ajatellaan assosiaatiosopimusta ja viisumisäntien yksinkertaistamista, näitä asioita pitää ajaa eteenpäin edelleen mielestäni, ettei tässä synny nyt mitään väärinkäsitystä. Minä en ole sitä mieltä, että näiden vaalien järjestämisen jälkeen pitäisi hidastaa jotenkin neuvotteluita Ukrainan kanssa aivan päinvastoin. Mutta haluaisin tuoda esiin sen, että Euroopan parlamentin on noudatettava samoja kriteereitä kuin toisaalla. Nämä virheet, jos Kiovassa puhutaan hallitusten edustajien kanssa – nyt Kiovassa, niin he sanovat, että seuraavien vaalien alla tällaista ei saa tapahtua. Emme saa vähätellä nyt näitä ongelmia ja sitä kautta antaa jotenkin ymmärtää, että me suurpiirteisesti jätämme tällaiset tapahtumat huomiotta. Jos Ukrainassa lähdettäisiin nyt väärään suuntaan, niin Ukrainan EU-lähentymisnäkymät – kyllä olisivat ongelmat. Eli meidän pitää toimia avoimesti ja rehellisesti, eikä pyrkiä peittelemään mitään. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja edustaja Koval, meidän pitää muistaa meidän demokraattiset oikeusvaltioperiaatteet vaatimukset. Joten Ukrainassa edistettävien väärien osalta ei saa tehdä mitään väärin tulkintaa. Se haittaisi demokratisoitumispyrkimyksiä maassa. Kaikki asiat voidaan muuttaa. Parlamenttijärjestelmän tilalle voitaisiin saada jälleen parlamenttivetoinen järjestelmä. Tämä on maan vapaa valinta, mutta pari asiaa on pidettävä mielessä. Opposition pitäisi saada reilu oikeudenmukainen mahdollisuus saada enemmistö itselleen ja vallan ja oikeuslaitoksen erottaminen on saatava päätökseen. Nämä ovat minulle tärkeitä asioita ja näiden vaalien yhteydessä voidaan nähdä, että tämä prosessi on uhattu kirjoitettuna. Ja mielestäni vuonna 2007 oli reilut oikeudenmukaiset vaalit, niin voitaisiinko vaalisääntöjä muuttaa niin, että kunnallis- ja paikallisvaalit hoidettiin hyvin nopeasti ensin komitean suositusten vastaiseksi koska ilmeisesti siellä oli sellainen poliittinen ajatus, että tämä olisi hyvä valinta. Tämä on tärkeä maa. Me haluamme yhteisöllistä kehitystä tämän maan kanssa, demokraattista oikeusvaltion periaatteita kunnioittavaa kehitystä. Joten selkeästi on sanottava, että tämä valiokunta taisteli oranssin vallankumouksen aikana myös sen puolesta, että tämä maa lähtisi kehittymään oikeaan suuntaan. Kiitos paljon. Grazie, onorevole Brock. Eh, Kiitoksia, edustaja Brock. Edustaja Mirski, pyytäisin, että rajoit, puhuisitte mahdollisimman lyhyesti. Kaksi minuuttia, jos mahdollista. Paldies, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä puhun todella lyhyesti. tarkkaavasti luin tämän raportin. Tässä on kyse Ukrainan tilanteesta vaalien aikana. Jos minä olen ymmärtänyt oikein, kollegat olivat Ukrainassa ainoastaan kolmen päivän ajan vaalien aikana. Olen varma, että heillä oli hyvin vähän aikaa arvioida poliittista tilannetta kokonaisuudessaan. Minäkin olin Ukrainassa yhdessä 12 kollegan kanssa Liettuasta, Tsekistä, Slovakiasta, Venäjältä ja Serbiasta. Me olimme virallisia kuntien edustajia. Sisemso on tämä eh, järjestö, jota edustamme. Me olimme Sevastopolista, Danjetsissa, Vinitsassa ja muissa kaupungeissa. Meidän johtopäätöksemme on seuraava. Ukrainan nuorella hallituksella on hyvin vähän kokemusta, mutta kokonaisuudessaan vaaleja voidaan pitää demokraattisina. Me emme nähneet mitään suuria virheitä, jotka olisivat voineet vaikuttaa vaalitulokseen. Olemme iloisia siitä, että Ukrainan äh, hallitus haluaa muuttaa vaalilakia tulevaisuudessa – ja tästä yleisestä Ukrainan kuvasta. Haluaisin korostaa sitä, että voisimme parantaa Euroopan parlamentin roolia auttamalla Ukraina hallitusta muuttamalla vaalilakia sellaiseksi, että se vastaa Euroopan unionin standardeja. Ukraina pitäisi tuntea olevansa osa Euroopan kansoja ja jos pieni määrä ihmisiä on paikalla ainoastaan kolmen päivän ajan, niin se on kyllä liian vähän maassa, jossa asuu yli 50 miljoonaa ihmistä. Haluaisin kuitenkin kiittää kollega Kovalia hänen hyvin tasapainoisesta ö, mietinnöstään. Kiitos Galler. Yksi minuutti ainoastaan. Prego.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 kiinnostuneet henkilöt ovat paikalla. Haluatte siis äh, puhua ennen keskustelun päättymistä heti nyt Era Brokin puheenvuoron jälkeen. Niin, minä haluaisin mielelläni saada mahdollisuuden vastata edustaja Brokille. Jos hän jää tänne, niin voin odottaa tämän keskustelun loppuun. Honorevole Galler, due minuutti. Hyvä on. Edustaja Galler, kaksi minuuttia. Ich kann das nicht in zwei Minuten machen. En nyt voi tehdä tässä kahdessa minuutissa, mutta aloitan kuitenkin. Ensinnäkin huomautus. Tämä kutsu hallitukselle. No ei ole mahdollista, että käytämme perinteistä mekanismia, joka meillä on vaalitarkkailukysymyksissä. Mutta jos olisimme torjuneet tämän, niin sitten hallitus olisi voinut todeta, että teitä ei siis kiinnosta tämä. Mutta Tämä nyt ei ole tulos siis normaalista vaalitarkkailumissiosta. Ja mielestäni nämä johtopäätökset eivät ole aivan oikeanlaisia mielestäni. Sitten toinen huomautus. Mielestäni on huomattavaa, että parlamentaarisessa yhteistyökomiteassa marraskuussa ei puhuttu näistä vaaleista ollenkaan. Sitten kolmas huomautus. Mielestäni nämä vaalit eivät ole demokraattiset eivätkä oikeudenmukaiset. En nyt tiedä, mitä mittapuita kollega on käyttänyt. Ehkä hän on puhunut näistä sitten turvallisuuspäällikön kanssa illallisella, mutta se on sitten hänen, hänen oma asiansa. Tilanne on nyt sellainen, että olen samaa mieltä kuin Opora ja muut järjestöt, jotka ovat puhuneet siitä, että kyse ei ollut demokraattisista vaaleista. Tämä kuvaus tässä raportissa sivulla 7, eli tämä, näitä vaaleja sinänsä ei ole kritisoitu rakenne oli sellainen, että yhteiskunnassahan on hyvin hallitseva puolue ja muut ovat sirpaloituneet ja se johtuu siihen, että enemmistövaalijärjestelmä on aika yksipuolinen järjestelmä. Tässä raportissa on mainittu, että Kiovassa ei järjestetty paleja ja tämäkin oli taktinen veto ja mielestäni tämä oli ihan tarkoituksellinen isku oikeudenmukaisuutta vastaan. Ja sitten tämä vaalikomitea. Tässä on puhuttu kokoonpanosta ja arvostelusta. Eli hallituspuolueet olivat kaikkialla edustettuina enemmistönä Ja sitten näistä periaatteista vaalilainsäädäntö on ainoastaan kuvailtu tässä, mutta sitä ei ole kuitenkaan arvioitu. Ja sitten kohdassa 3.4, kuten Brock jo totesi, siinä on kuvattu boikottia. No sitten tässä on viitattu myöskin siihen, että jotkut ehdokkaat pidätettiin tämän kampanjan aikana, mutta he kuitenkin saivat osallistua vaaleihin. No millainen lausunto tämä nyt sitten oikein on? Onko tämä jonkinlainen lohdutus vai mikä tämä on? Mielestäni tällaista nyt ei voi jättää ihan tähän muotoon. No, jos nyt kaiken kaikkiaan luetaan näitä kuvauksia, niin nämä johtopäätökset eivät ole oikeanlaisia. Johtopäätöksen pitäisi olla se, että ne standardit, joita Ukrainassa on saavutettu, on nyt jätetty sivuun. Ja mielestäni tämä ei ole hyvä suositus, että laaja lainsäädännön, vaalilainsäädännön tarkastelu, koska edellisissä vaaleissa puolueet pystyivät osallistumaan näihin vaaleihin oikeudenmukaisesti. Ja mielestäni parlamenttivaaleissa ei ole tarpeen käyttää samaa järjestelmää kuin kunnallisvaaleissa. Sitten tässä puhuu, että kaikki takaantuminen, mitä tulee oikeuksiin, olisi, ei olisi toivottavaa. No, näin nyt on jo käynyt tilanne on mennyt takapakkia ja siksi tilanne nyt on pahentunut, niin kuin sitä tässä on kuvattu. No sitten lopuksi vielä tämä virke. No mitä nyt sanoisi? Eli keskushallinnon julistus korjata lainsäädäntöä siihen pitää suhtautua toiveikkaasti. No toive nyt ei ole mikään kriteeri, jonka pohjalta tehdään politiikkaa, vaan meidän pitää selkeästi todeta, mitkä ovat eurooppalaiset standardit, ja meidän pitää myöskin mitata Ukrainaa sen mukaisesti. No sitten myöskään seuraavanlaista lausetta ei pitäisi sanoa. Vaikka aluepaikallisvaalit Ukrainassa saivat paljon huomiota kansainvälisesti, on korostettava, että hallitus, paikallishallinnolla ei ole kovin paljon valtaa Ukrainassa. Eli tällaiset virkkeet eivät oikein sovi tällaiseen kertomukseen. Ja tästä syystä mielestäni meidän on pantava tämä merkille, mutta ei sitä pidä kuitenkaan todeta tällä tavalla. Yleensähän vaalitarkkailu ei suoriteta tällä tavalla ja siksi myöskään muodollisesti ei pidä kirjata tällaisia asioita tähän raporttiin tällä tavalla, koska jos nyt puhutaan äänestämisestä, niin suosittelisin, että äänestämme tätä vastaan. Kiitoksia edustaja Gaaler. Äh, kyllä, ette pitänyt kiinni tästä kahdesta minuutista, vaan puhuitte äh, pidempään. Katsotaan, onnistuuko edustaja Tannok. Edustaja Tannok. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä toistan kommentit, jotka olen esittänyt aikaisemmin. Minä periaatteessa vastustan sitä, että parlamentti käy alue paikallisvaaleissa, vaikka ne olisivat keskeisen tärkeitä, kuten Ukraina. Me olemme, emme ole alueisia poliitikkoja. Ja kuten on mainittu, näillä valituilla ei ole merkittävää kansallista tai kansainvälistä vaikutusta. Paljon resursseja kuitenkin varmasti voidaan paikallisia valiparaneja siellä tukea ja tämä vaikuttaa varmasti myös kansalliseen taloon, mutta tämä ei ole meidän työtämme. Mielenkiintoista kuitenkin, että Euroopan neuvosto ei lähettänyt kansallisia parlamentaarikkoja, vaan alueiden komiteansa edustajia – ja minä ehdottaisin, että lähetetään tällainen pyyntö seuraavalla kertaa Euroopan unionissakin oikealle taholle, eli alueiden komitean. Eli alue- ja paikallishallinnon valittuja, jotka voivat valvoa näitä no, tai paikallisvaaleja. Muuten koko elämä menee siinä, että tarkkaillaan tällaisia paikallisvaaleja. Georgia, ensin nyt Ukraina ja pian meillä menee koko aikamme vaalitarkkailutehtäviin, joten tätä politiikkaa pitäisi miettiä ennen kuin tämä karkaa käsistä kokonaan. Ymmärrän kyllä edustaja Gaalerin puheenvuoron ja totta kai Ukrainan tilanne ei ole täydellinen, mutta myöskään ne ei ole kunnollista kokonaiskuvaa siitä, mitä siellä on tapahtunut. Paikallisvaalit on valtavat tehtävät, tuhansia kandidaatteja – vaikea tietää, mutta kyllä siellä oli muutama aivan selkeästi sellainen tapahtuma, jota ei voida hyväksyä. Omassa maassani ehdokkaana oleminen oli hyvin yksinkertaista. Yksinkertaisesti aakkosjärjestyksessä nimet siis joka tapauksessa, joten se ei ole kovin hankalaa ja me olemme kansallisella tasolla koalitiohallituksessa samoin kuin siellä on rekisteröimätön puolue, mi, joten ei voitaisi pitää koalitioehdokasta, mutta voisi sanoa, että olen konservatiivi, mutta olen myöskin liberaalien listoilla ikään kuin, mutta epä virallisesti. Tiedän, että Byksinalle ei voi rekisteröityä, jos Balkifshina on virallisen puolueen nimi. Kommentti ilman mikrofonia, mutta joku sanoi täällä, että Newtin listalle ei voinut rekisteröityä. Balkifshina tai muut, jotka pyrkivät esittämään häntä, niin tämä ei tietenkään käy päinsä, mutta nämä asiat pitää sitten hoitaa tuomioistuimessa. Kaiken kaikkiaan on siis hyvin vaikea vetää nyt kunnollisia johtopäätöksiä, kun meillä oli vähän ihmisiä paikalla ainoastaan Kiovassa ja yhdellä toisella alueella. Joten jos on 10 000 ehdokasta kautta valtion, niin sitten on hyvin vaikea nähdä, onko kyse vapaasta oikeudenmukaisesta vaalista, mutta meidän paikallisvaaleja pitäisi tarkkailla joka tapauksessa mielestäni. Kiitos. Edustaja Kellam, kaksi minuuttia, jos vain mahdollista. Honorevole Kelam, Edustaja Kellam, pyydän. I'd like to thank... Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää kollega Kovalia hänen raportistaan ja olen, olen samaa mieltä hänen johtopäätöksistään. Nimittäin, että se mitä Ukraina tarvitsee on hallinnon uudistusta ensinnäkin. Mutta olen hiukan hämmentynyt tämän raportin viestistä, koska Ukrainassa on ollut useita hälyttäviä kehityssuuntauksia. Televisiokanavien lähetyksiä katkaistiin, oppositio puolueiden edustajat eivät saaneet osallistua televisiolähetyksiin. Salaisen palvelun edustajat yrittivät puuttua vaaliprosessiin. Vaalien vapaus oli ainakin kyseenalainen ja vaalilainsäädäntöä muutettiin viime hetkellä. Tätä tausta vastaan lopputulos, että demokratia paranee paranemistaan Ukrainassa on hiukan hämmentävä. Äh, mutta siis äh, joka tapauksessa lopputulos oli se, että oli vain pieniä puutteita ja noin yleisesti ottaen vaalit olivat hyvin järjestetyt. Minua hiukan hämmentää tämä lähestymistapa. Tässä yritetään ottaa etäisyyttä tai kierrellä näiden ongelmien ympärillä. Me kuulimme kollega Högmarkia täysistunnossa viime viikolla, kun hän sanoi, että kun hän tuli Ukrainasta takaisin, monet ukrainalaiset katsovat tänne Euroopan parlamentin suuntaan, että meidän pitäisi lähettää selkeä merkki. Ei se onnistu katsomalla poispäin vaan auttamalla Ukrainaa voittamaan nämä ongelmat selkeällä, suoralla tavalla ja epäilen, että onnistuuko tämä raportti siinä. Mutta olen samaa mieltä kollega Elmar Brokin kanssa siitä, että se, mikä meidän on autettava Ukrainaa takaamaan tiellään Eurooppaan, on normaalit olosuhteet oppositiolle, vallanjako ja lehdistön vapaus. Se oli oranssin vallankumouksen tärkein saavutus. Kiitoksia edustaja Kelam ja seuraavaksi edustaja Liise, jos voitte kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt puhua lyhyesti. Ehkä voin puhua nopeammin kuin kahdessa minuutissa. Yksi tärkeä asia, joka liittyy PCC. Itse en ollut ensimmäisellä missiolla vaalitarkkailijana, jolla Koval ja Kosvolski olivat, mutta sanoisin jotain PCCstä. Ehkä tämä kiinnostaa galleria ja muita kollegoita. Kun PCC piti kokouksia parlamentin ulkopuolella, kun tapasimme ulkoasianministerin ja myöskin pääministerin salaisen palvelun pääjohtajan. Hän oli mielenkiintoisessa, vaikkakin vähän hälyttävässä roolissa tässä menettelyssä. Me puhuimme tuntemuksistamme ja epäilyksistämme, että tullankohan näissä vaaleissa noudattamaan demokraattisia standardeja – joten ehkä tämä nyt ei ollut muodollinen osa PCCn agendaa, mutta voitte uskoa, että suurin piirtein puolet ajasta me keskustelimme vaaleista. Me puhuimme opposition johtajien kanssa, Timoshenkon kanssa ja Chenin Katarashokin kanssa. Ja kaikki nämä epäilykset ja kaikki nämä kielteiset merkit otettiin esiin. Ja me kuuntelimme oppositiota, me kuuntelimme kansainvälisiä järjestöjä, koska ne olivat läsnä Ukrainassa ja me puhuimme näistä asioista ja lähetimme hyvin vahvan poliittisen viestin, kun tapasimme johtavan puolueen. Kiitoksia edustaja Liisek ja seuraavaksi edustaja Landsbergis, jos voitte kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja johtopäätöksistä ja määritelmistä Ukrainassa. EP voi käyttää näitä tarkkailutietoja. En saanut sellaista käsitystä, että Ukrainan demokratia – etenee etenemistään, vaan haluaisin kysyä kollegoilta, eivätkö he ole sitä mieltä, että voidaan ajatella, että nämä olivat ihan epädemokraattiset. Entä Venäjän presidenttivaalit, jossa on vaalit, jossa on vain yksi ehdokas esimerkiksi. Onko meidän kantamme yhtä tiukka, kun otetaan kantaa tuohon ystävämme hallintoon? Kiitos. <clears throat> Hyvä. Keskustelu on päättynyt. Nyt edustaja Koval teillä on mahdollisuus tehdä johtopäätöksiä. Edustaja Brock on lähtemästä salissa. Pyytäisin, että hän jää tänne, jotta hän voisi kuunnella ähm, esittelijän puheenvuoron. Muussa tapauksessa hän on luettava pöytäkirjat. Edustaja Koval. Kiitoksia. On nyt ikävää, että Brock sitten päätti kuitenkin lähteä, enkä pystynyt vastaamaan hänen kysymykseensä siinä aikana, kun hän oli täällä salissa. Toivottavasti Gaaler sitten ilmoittaa hänelle, mitä nyt tulin sanomaan. Yleinen kommentti. No en nyt ehkä ihan täysin pystynyt ymmärtämään tätä arvostelua, joka on kohdistunut työhöni. Mielestäni olen hyvin lähellä sitä, mitä Galleria Brockkin ajattelevat näistä vaaleista. Tiedän, että meillä on nyt edessämme vaikea tilanne, ja vaikeus liittyy siihen, että Ukraina on nyt puolimatkassa kohti Eurooppaa. Meillä on puolueita, jotka tekevät yhteistyötä kansanpuolueen kanssa ja myöskin osa alueista tekee yhteistyötä sosialistien kanssa ja itse kuulun konservatiivipuolueeseen ja olen nyt puun ja kuoren välissä tavallaan. Mutta puhutaan demokraattisista standardeista ja tätä nyt täytyy yhä uudelleen korostaa. Ja haluan tätä nyt todellakin kaikin tavoin korostaa. Minun kantani on hyvin lähellä sitä, mitä kansanpuolue totesi. Mutta haluaisin nyt kuitenkin välttää selkeää viestiä. Minä olen vain ilmoittanut kaikista näistä lausunnoista ja ottanut nämä asiakirjat mukaan raporttiin, jotta voitte tehdä omat johtopäätöksenne. En nyt voi sanoa, että vaalitarkkailumissio olisi tapahtunut samalla tavalla kuin Etyjin suorittamana, koska meillä ei ollut siihen kunnollisia välineitä. Me voimme tehdä poliittisia arvioita, ja ainoastaan poliittisia arvioita, ja ehkä Chanok on oikeassa siinä mielessä, että tässä mentiin pieleen heti alusta pitäen, mutta näin on käynyt ja nyt sillä täytyy tehdä jotain. Tämä asiakirja on käsittääkseni epämuodollinen ja jos tämä nyt olisi koko ulkoasianvaliokunnan lausunto, niin sitten se olisi ollut erilainen. Mutta minun piti tehdä työtä tämän asiakirjan parissa kolme päivää. Ja sitten hyvin ripeästi kolmen päivän jälkeen luin sitten Brokin lausunnon, että minä tein työtä liian hitaasti, mutta en nyt tiedä, miten olisi voinut toimia muutenkaan. No, hyväksyn sen, mitä Gaaler totesi. Ei nyt ollut ihan selkeää, mikä tämän raportin status on. Tämä on vähän tavallaan oma aloite, mietintö. Tämä oli minun haluni ilmoittaa teille, millä tavalla teen työtä, eli hyväksyn kyllä tämän arvostelun muodolliselta kannalta. No sitten Brokin kysymys. Mielestäni tässä nyt on ehkä ollut jonkinlaista käännösongelmaa. Minä otin esiin kaikki asiat, joista hän puhui. Puhuin kampanjasta, miten näitä vaaleja valmisteltiin. Ja olen samaa mieltä siitä, että etusia annettiin puolueille, kun ajatellaan sitä järjestystä, missä ne esiteltiin näissä vaaliasekirjoissa, mutta on vaikea arvioida, miten se vaikutti lopputulokseen. Minulla ei ollut mitään välineitä sen mittaamiseen. Jos nyt haluatte tehdä tällaisen arvion, niin silloin pitää olla kunnollisia välineitä sen mittaamiseen. Ja sitten perustuslaki ja siihen tehdyt muutokset. Tämä nyt ei ihan suoranaisesti liity vaalimenettelyyn. Ja tämä nyt on ongelma Ukrainassa vuoden 2004 jälkeen kaikki puolueet, myöskin oppositiopuolueet, halusivat muuttaa perustuslakia. Ja nyt perustuslakia on muutettu. Ja jälleen te voitte tehdä tästä asiasta omat johtopäätöksenne. En nyt halua vaikuttaa siihen mitenkään. Sitten mitä myöskin todettiin. Juuri tästä syystä, josta puhuitte, en nyt halua sanoa, olivatko nämä vaalit demokraattisten sanarien mukaisia vai eivät. Puhuin oppositiopuolueiden johtajille ja he sanoivat ihan samaa. He eivät halunneet tehdä mitään selkeää arviota. He sanoivat, että joillain alueilla oli todellakin räikeitä rikkomuksia ja rikottiin menettelyitä ja oppositiopuolueet eivät pystyneet rekisteröitymään – ja selkeästi toimittiin epädemokraattisesti ja tämä täytyy selkeästi todeta. Tähän ei liity mitään ongelmaa, mutta tämä koski ainoastaan tiettyjä alueita, joten en nyt ymmärrä, miksi meillä on nyt niin valtavasti tällaista arvostelua minun työtäni vastaan. Mielestäni me kaikki nyt olemme samaa mieltä, Yritin selittää, miksi loppuraportissa, jonka PCC laati, ei ole mainittu vaatien lopputulosta, ja se johdu siitä, ettemmekö olisi pystyneet tekemään lausuntoa. Siis meidän kantamme oli hyvin selkeä ja yksimielinen. Ukrainan osapuoli ei pystynyt luomaan yhteistä kantaa, ja koska kompromissi oli mahdoton, emmekä voineet allekirjoittaa yhteistä asiakirjaa, niin siitä luovuttiin kokonaan. Ja kyseessä oli kaikkien PCCn jäsenten yhteinen päätös. Ja se oli ihan oikea päätös, koska me halusimme osoittaa solidaarisuutta, emmekä halunneet laatia kahta ristiriitaista lausuntoa. Me halusimme tehdä yhteisen lausunnon tai sitten jollenkaan lausuntoa. Ja tämä nyt oli yhteinen päätöksemme, eli mitään lausuntoa ei tehty, koska muutoin lausuntomme olisi otettu otettu käyttöön eri puolueiden välisen poliittisen taisteluun Ukrainassa. No sitten ehdokkaat, joita pidätettiin, no minun sanojani on hiukan vääristelty. Olen samaa mieltä siitä, mitä Gaaler sanoi, mutta korostaisin nyt yhtä asiaa. Ehdokkaita pidätettiin, mutta muodollisesti heidän nimensä olivat vielä mukana vaalilistoilla. Tämä on ainoa, minkä minä totesin Älkääkä nyt ruvetko lukemaan rivien välistä, koska ei siellä rivien välissä ole yhtään mitään. Ja sitten mainittiin myöskin se, että saamme kutsuja Ukrainaan juuri ennen vaaleja. Ja olen samaa mieltä. Tämä varoitusaika oli hyvin lyhyt. No sitten sanottiin, että alueviranomaisilla ei ole mitään todellista valtaa. Ja sitten te teitte sen johtopäätöksen, että Tällä minä haluan sanoa, että nämä vaalit eivät olleet merkitykselliset, mutta tilanne on aivan päinvastainen. Vaalit ovat erittäin merkittävät ja täytyy selkeästi todeta, että ukrainalaisten pitää suorittaa hallinnon uudistuksia, koska ihmisiä on huiputettu, ihmiset olivat mukana vaaleissa ja kuvittelivat, että heillä on jonkinlaista vaikutusvaltaa päivittäisen elämänsä ja että paikallishallinnolla on jonkinlaista valtaa, mikä ei pidä paikkaansa, ja tästä syystä paikallishallintoa on uudistettava. Tätä minä tarkoitin. Eli tässäkin asiassa me olemme täysin samaa mieltä. Joten pitäkää nyt kiinni näistä tosiasioista, koska muuten ukrainalaiset tulkitsevat tämän keskustelun sellaiseksi, että täällä olisi suuria ristiriitoja, mikä ei pidä paikkaansa. Ehkä sanoikon oikeassa Ehkä me menimme hakoteille heti alusta pitäen, eikä olisi pitänyt lähettää aluevaaleihin vaalitarkkailijoita, koska meillä ei ole siihen kunnollisia välineitä. Ehkä tämä nyt oli ongelma koko tässä asiassa. No sitten Lisek oli myöskin oikeassa. Hän tietää, mikä on meidän kantamme. Ja se oli hyvin selkeä, kun puhuimme hallituksen kanssa – ja EVPn Lisek ja myöskin Svoboda Sosiaalidemokraattista puolesta oli paikalla, samoin minä. Ja me olimme samoilla linjoilla. Joten en nyt ymmärrä, miksi meidän pitäisi olla eri kanoilla, koska mehän olemme samalla kannalla ja olemme samaa mieltä perusasioista. Ja sitten se, mitä Kelam sanoi. En nyt halunnut tehdä mitään tarkkaa poliittista lausuntoa, koska en minä edusta teidän kaikkien kantoja. Totta kai voimme hyväksyä muodollisen lausunnon Strasbourgissa, ja meidän täytyy olla kriittisiä sen suhteen, mitä on tapahtunut Ukrainassa liittyen näihin menettelykysymyksiin. Ja sitten Landsbergis. Jotta parlamentilla olisi moraalista auktoriteettia, meidän pitää olla varovaisia ja meidän pitää arvioida kaikkea oikeassa suhteessa. Kaikki nämä kommentit eivät muuta yhtä perusasiaa, eli näiden Ukrainan vaalien standardi oli korkea, jos verrataan Ukrainaa muihin entisiin neuvostovaltioihin. Eli jos tehdään lausuntoja näistä paikallisvaaleista, jos ollaan liian kriittisiä, sitten luodaan sellainen vaikutelma, että standardit ovat heikentyneet huomattavasti, mikä ei pidä paikkaansa. Mielestäni meidän pitäisi nyt varoittaa Ukrainan hallitusta siitä, että Ukrainan hyvä jemago on vaarassa. Jemago saattaa tahraantua, koska standardit olivat korkeat presidentinvaaleissa ja nyt ne olivat alhaisemmat, mutta täytyy kuitenkin muistaa se, minkä Landsbergis mainitsi jos haluamme olla uskottavia, koska muuten sitten saamme kritiikkiä siitä, että käytämme kahta erilaista mittapuuta ja olemme kriittisiä Ukrainan suhteen ja sitten hyvin lempeitä muiden maiden suhteen. Eli korostaisin vielä, että tämä demokraattinen prosessi Ukrainassa ei ole edennyt, mutta se ei myöskään ottanut takapakkia. Eli meidän pitää nyt olla varovaisia loppulausunnon suhteen. Meidän pitää olla tasapainoisia loppukananotossa, mutta meidän pitää myöskin olla yhtenäisiä, koska korostan vielä, että olemme samaa mieltä peruskysymyksistä. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti teitä kaikkia mahdollisimman nöyrästi ja toivon, että voimme yhdessä laatia sitten päätöslausumaluonnoksen ja että siitä tulee objektiivinen, tasapainoinen. Ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Kiitoksia arvostelustanne, Galler. Toivottavasti olen nyt hälventänyt epäilyksiänne ja on todellakin ikävää, että Brock lähti täältä ennen kuin pidin loppupuheenvuoron, koska viimeinen johtopäätös on se, että eromme eivät ole niin suuria kuin on tullut esille. Miskin. Kiitoksia edustaja Koval. Valitettavasti edustaja Mirski en voi antaa teille puheenvuoroa, koska meillä on nyt tässä eräänlainen hätätila. Meidän on nyt muutettava esityslistaa ja siirrettävä eteenpäin eh, eh, edustaja Bodisin puheenvuoroa ennen edustaja Gaalerin mietintöä, koska eh, varapuheenjohtaja Bodisin on sitten lähdettävä, jos, jos Joten jos tämä teille sopii, niin menemme nyt kohtaan seitsemän Euroopan unionin suhteet Persianlahden yhteistyöneuvostoon. Tämä on mietintö, jonka tiimoilta myöskin Luigi Narbone on täällä äh, lähetystön johtaja. Äh, alueella ja hän, on vastuussa koko alueesta. Ja nyt annan edustaja Bodisille puheenvuoron. Kiitoksia. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu tästä mietinnöstä, joka liittyy EUn ja Persianlahden yhteistyöneuvoston suhteisiin. Haluaisin nyt nopeasti käydä läpi missä vaiheessa mennään näissä suhteissa ja millä tavalla niitä voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Ensin muutama sana muistuttaisin siitä, mikä on Persianlahden yhteistyöneuvosto. Siinä on kuusi maata, kuusi arabimaata, jotka asuvat Persianlahdella. Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabia, Qatar, Yhdistyneet Arabiemiraatit, ja Jomanin sultanikunta. Nämä kaikki ovat monarkioita, ja täytyy korostaa, että kyseessä on ainoa järjestö, johon liittyy integraatioprosessia sekä tällä alueella että koko arabimaailmassa. Yhteistyöneuvoston merkitys on strateginen, joka on hyvin merkittävä. Yhtäältä tämän yhteistyöneuvoston maat ovat Iranin vastaisia, ja ne ovat Irakin ja Jemenin naapurivaltioita, ja ne ovat lähellä Somaliaa. Se on poliittinen val- vallankäyttäjä, koska nämä yhteistyöneuvoston valtiot edustavat yli neljättä osaa Arabiliigan jäsenvaltioista – ja yhteistyöneuvoston järjestöillä on poliittisen välittäjän rooli. Esimerkiksi rauhan neuvottelut ovat seurausta Saudi-Arabian kuninkaan ehdotuksesta. Vuoden 2008 kriisi Libanissa ratkaistiin hyvin pitkälti, koska Qatar teki sovitteluehdotuksen – ja nämä neuvoston maat ovat myöskin taloudellisesti erittäin merkittäviä myös tuotannossa, että kaasun osalta. Ja haluaisin myöskin tässä muistuttaa, että yhteistyöneuvoston valtiot ovat tärkeimpiä polttoaineiden tuottajia EUn suhteen. Näiden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden varat edustavat kolmannesta kaikista varoista maailmassa. Eli millainen suhde on EUlla ja Persianlahden yhteistyöneuvostolla? No suoraan sanottuna, me olemme nyt vähän umpikujassa. 20 vuoden ajan olemme neuvotelleet vapaakauppasopimuksesta – Neuvottelut eivät vieläkään ole päättyneet. Ja kyseessä on kaikkein pitkin neuvotteluprosessi, joka on edelleen käynnissä EUn ja kolmannen osapuolen välillä, ja joita vieläkään ei ole saatettu päätökseen. Tämä monialainen mietintö tähtää siihen, että voidaan uudelleen käynnistää tätä yhteistyötä. Vapakauppasopimus pitää EU:ssa ottaa nyt prioriteetiksi ja se pitäisi saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. Myöskin tässä mietinnössä puhutaan periaatteesta, että suhteemme Persianlahden yhteistyöneuvostoon ei voi olla pelkästään kaupallinen. Me emme voi tyytyä pelkästään kaupallisiin suhteisiin, eikä tätä vapakauppasopimusta ole edes saattu siis päätökseen, vaan meidän pitää mennä pidemmälle ja meidän pitäisi luoda todellista poliittista ja strategista kumppanuutta. Ensinnäkin EUn pitää antaa enemmän näkyvyyttä tälle alueelle ja erityisesti pitää käyttää merkittävämpiä varoja EUn edustukseen – ja ulkosuhdehallinnon toimintaan. Ja tällä tavalla voimme edistää edustustoamme. Ja tällä tavalla voisimme vahvistaa läsnäolomme kaikissa yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden pääkaupungeissa. Meidän pitää käydä poliittista vuoropuhelua kaikkein korkeimmalla tasolla. Meillä pitäisi olla säännöllisesti pidettiin huippukokouksia hallitusten ja valtion päämiesten kanssa. Tällä hetkellä meillä on ministerikokouksia ja hyvin usein näiden maiden edustajat ovat ainoastaan teknisiä. Meillä on nyt tilaa poliittiselle yhteistyölle ja ensinnäkin EUn pitäisi kannustaa integraatioprosessia, kun otetaan huomioon, että Brysselistä katsoen tämä saattaa vaikuttaa hitaalta, mutta onneksi tämä kuitenkin on olemassa. Ja tämä on ainoa integraatioprosessi tällä alueella ja koko arabimaailmassa. Ja näin ollen EUn ja yhteistyöneuvoston välillä voitaisiin vaihtaa kokemuksia. Tietysti diplomaattiset ja strategiset kysymykset ovat runsaslukuisia turvallisuuskysymyksissä. Esimerkiksi Iranissa on nyt asevarusteluriskiä. Irak ei ole enää kovin vakaa. Mukana on myöskin Jemeniin liittyvät kysymykset. Somaliaan liittyy vakavia kysymyksiä. Yhteistyöneuvoston maat ovat nyt keskellä monien kriisien aluetta, jotka yhdistävät näitä maita, ja se on vakauttava tekijä, ja haluamme siis tehdä yhteistyötä ja keskustella sen kanssa – ja miettiä, millä tavalla voitaisiin vakauttaa tätä aluetta yhteistyöneuvoston ja EUn etujen nimissä. Voimme kehittää yhteistyötä monilla saroilla, jotka yhteistyöneuvoston mielestä ovat painopistealueita ja joissa EU voi vaikuttaa huomattavasti esimerkiksi uudistuvan energian alalla. Nämä maat ovat tärkeimpiä kaasun ja öljyntuottajia. Ja siellä on myöskin valtavaa kapasiteettia aurinkovoiman alalla. Ja näissä maissa ja sen aloitteen pohjalta, johon naiset ovat ryhtyneet liittyen koulutuskysymyksiin ja korkeakoulutukseen, No, tällä alueella on tapahtunut paljon edistystä ja 15-20 vuotta sitten yhteistyömaiden valtioiden nuoret lähtivät opiskelemaan länsimaihin, Yhdysvaltoihin tai Iso-Britanniaan useimmiten. Mutta tällä hetkellä näissä maissa on täysin erilaista politiikkaa ja yhä harvemmat nuoret lähtevät opiskelemaan ulkomaille – ja nyt ollaan luomassa hyvin merkittäviä infrastruktuureja korkeakoulutuksen alalla, mutta tietysti siellä tarvitaan hyvin paljon kumppanuutta, erityisesti kun ajatellaan opettajien koulutusta. EU on oltava nyt tässä läsnä, eikä tätä kaikkea tilaa pitäisi jättää amerikkalaisille. Kaikkia välineitä ei käytetä riittävästi. Täytyy muistaa, että esimerkiksi Erasmus Mundus-ohjelmassa viime vuonna oli vain kahdeksan opiskelijaa, jotka tulivat Euroopasta, Euroopassa, jotka tulivat näistä Persianlahden maista. Tässä siis muutamia pääkohtia tästä mietinnöstä, josta nyt keskustelemme. Narbon on meidän edustajamme Persianlahden yhteistyöneuvostossa. Ja lopuksi minulla olisi vielä kaksi lyhyttä kysymystä. Tällä hetkellä meillä on kaksi estettä, kun neuvottelemme vapakauppasopimuksesta, siis kaksi pääestettä. Yhtäältä poliittinen lauseke ja toisaalta verokysymys ja Narbonilta haluaisin kysyä, jos ja miten nämä esteet voitaisiin ylittää. No sitten toinen kysymys. Mitä mieltä olette siitä, että poliittinen ja strateginen kumppanuus EUn ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välillä, millä tavalla se nähdään arabimaissa ja sitten yleisemmin ottaen, mitä nämä maat odottavat Euroopan unionilta? Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja Budis. Ja täällä otettiin esiin tohtori Narbonne, joka on ensimmäinen puhuja varapuheenjohtaja Bodisin jälkeen. Hänellä on puheenvuoro. Olkaa hyvä, kuuntelemme teitä mielenkiinnolla. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos AFET-valiokunnalle, että saan mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun tästä erittäin tärkeästä mietinnöstä, joka koskee Euroopan unionin suhteita Persianlahden yhteistyöneuvostoon. Haluaisin ensin aloittaa toisesta kysymyksestä, joka on, jossa on enemmän vaihtoehtoja, avoimia vaihtoehtoja – Olen herra Bodin mietinnön ydin, äh, ytimen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä alue on ollut Euroopan unionin mielenkiinnon keskiössä viimeisten vuosien aikana. Me olemme vuonna 1998 allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, sen jälkeen keskittyneet vapaakauppasopimuksen neuvotteluihin. Näitä neuvotteluja on käyty pitkään eikä niistä ole päästy yhteisymmärrykseen. Vasta vähän aikaa sitten olemme uudelleen arvioineet tarpeen yrittää saada aikaan syvällisempiä suhteita tähän, alu- tähän alueeseen. Vastaakseni kysymykseen, onko Persianlaaden alueella kumppaneita, jotka olisivat kiinnostuneita suhteiden uudelleenarviointiin ja eh, haluaisivat strategisempaa yhteistyötä, niin vastaisin eh, selkeästi kyllä. Euroopan unionista ollaan yhä kiinnostuneempia. Vuoden 2000 alusta lähtien alueen ilmapiiri on muuttunut. Se katsoo nyt kohti muuta maailmaa paljon avoimemmin ja se on kiinnostunut löytämään uusia vahvoja kumppanuuksia. Nähdäksemme EUlla voi potentiaalisesti olla tärkeä rooli alueellisten konfliktien ratkaisijana. Ja meidän tulisi ehkä proaktiivisemmin katsoa poliittisia kysymyksiä alueella. Meidät nähdään tärkeänä taloudellisena kumppanina, olemme tärkeä kauppakumppani jo nyt ja siellä nähdään nämä suhteet sellaisina, että on paljon potentiaalia, jota ei ole vielä hyödynnetty esimerkiksi investointien saralla. Äh, eurooppalaisia investointeja alueella on varsin vähän verrattuna muihin maailmanlaajuisiin kumppaneihin. Ollaan kuitenkin myös sitä mieltä, että EUn täytyy tehdä enemmän ja lisätä näkyvyyttään ja paikallaoloaan alueella. GCC-yhteistyöneuvosto katsoo yhä enemmän itään päin ja mm, Aasiaan ja Tyynelle merelle. Niitä tulee kauppasuhteisiin. Aasian kanssa halutaan mahdollisesti kehittää myös poliittista vuoropuhelua. Ja siellä on se vaikutelma, että EU ei ole tehnyt tarpeeksi viimeisten vuosien aikana vuoropuhelun jatkuvuuden takaamiseksi. Siksipä me todellakin olemme nyt suuntaamassa kohti toista vaihetta suhteissa. Meidän täytyisi keskittyä enemmän poliittisiin kysymyksiin, korkean tason intensiivistä vuoropuhelua etsittävä – pyytää, että meitä jatkuvasti konsultoitaisiin ja meille tiedotettaisiin kysymyksistä, jotka ovat meille erittäin tärkeitä, kuten esimerkiksi Iran, Iranin, Irakin vakaus, Jemen, mutta myös kysymykset kuten Afganistan, Pakistan ja Lähi-idän rauhanprosessi ja useat alueelliset konfliktit, jotka siihen liittyvät. he odottaisivat Euroopan unionilta enemmän näkyvyyttä, että siellä olisi enemmän edustustoja. Meillä on ainoastaan hyvin pieni edustusto Riadissa, joka vastaa kuudesta yhteistyöneuvoston äh, maasta ja yhteistyöneuvoston sihteeristöstä. Äh, tämä on valtaisa tehtävä, on todella vaikea vaikeaa pitää yllä suhteita, saatikka edistää niitä, kun on näin vähän kapasiteettia. Jokaisella maalla ja alueella on omat ominaispiirteensä, jotka on huomioitava. Meidän tulisi todellakin pohjata yhteisen toimintaohjelman, joka juuri hyväksyttiin, ja mennä lisäyhteistyöhön muilla saroilla, jotka ovat kummallekin osapuolelle kiinnostavia, joihin nämä maat investoivat hyvin paljon, esimerkiksi koulutus. Esimerkiksi ainoastaan Saudi-Arabialla on 60 000 opiskelijaa, jotka opiskelevat ulkomailla erilaisissa mm, kahdenkeskisissä vaihto-ohjelmissa, mutta tehdään, siellä rakennetaan myös yliopistoja. Siellä ollaan hyvin kiinnostuneita kehitysohjelmista. Ja tietenkin mahdollisuudet, joita tarjoaa esimerkiksi Erasmus Mundus-tyyppinen ohjelma, eh, sellaiset olisivat hyvin tervetulleita, koska ne mahdollistaisivat verkostojen rakentamisen ja antaisivat lisäarvoa kahdenvälisille suhteille. Lisäksi voidaan vahvistaa yhteistyötä alueilla, kuten uusiutuvat energiamuodot, tiede ja teknologia, niihin investoidaan hyvin voimakkaasti näissä maissa ja siellä ollaan hyvin kiinnostuneita kumppanuuksien kehittämiseen meidän kanssamme. Kysymys kuuluu myös, kun katsotaan Euroopan unionin ohjelmia, että voitaisiinko niitä ehkä avata, otan huomioon, että näiden maiden kanssa suhde ei perustu tällaiseen klassiseen lahjoittaja-vastaanottaja-malliin vaan sen pitäisi perustua tasa-arvoisempaan kumppanuuteen. Rahoitus ei ole tärkein ongelma, vaan e, ennemminkin on kyse verkostojen ja vaihdon luomisesta. Ja lopuksi olisi mielenkiintoista katsoa myös välineitä. Poliittiset puitteet ovat erittäin tärkeitä ja sitä pyydetään. Me puhuimme kumppanuuksista eri osa-alueilla, jotka ovat kummallekin mielenkiintoisia, mutta meidän tulisi myös katsoa eri välineitä, joilla tätä yhteistyötä voitaisiin edistää myöskin meidän puoleltamme. Tähän asti olemme käyttäneet välinettä, erityisesti pienten ohjelmien edistämiseksi tulevaisuudessa meidän tulisi käyttää tätä edistää yhteistä aloitetta, jotta voitaisiin varmistaa, että olemme näkyvämpiä myöskin yhteisaloitteiden ja muiden yhteydessä. No, sitten vapaakauppasopimuksesta. Siitä on tullut kysymys, joka on sekä taloudelliset ja poliittiset vaikutukset. Se tosiseikka, että me ole sitä saaneet solmituksi näin pitkäänkään ajan kuluttua. Vaikuttaa negatiivisesti suhteisiimme Nämä kaksi kysymystä, joista pitäisi sopia, ovat poliittinen lauseke ja vientimaksu, tullimaksu. Nämä ovat niitä kysymyksiä, jotka aiheuttavat ongelmia. Yhteistyöneuvosto haluaisi vientitulleja asettaa, ja pitää tämän oikeuden itselleen ja komissio hyväksyy sen periaatteessa, mutta ainoastaan tiettyjen rajoitettujen puitteiden sisällä. Keskustelut ovat eh, olleet jumissa eh, viimeisen kahden vuoden aikana ja tämä ei tietenkään kehitä myönteistä ilmapiiriä kummatkin osapuolet ovat kuitenkin Luxemburgissa sopineet, että yritetään löytää tapoja, joilla keskusteluja voitaisiin jatkaa ja katsoa, että voitaisiinko löytää yhteinen lähtökohdat ja siksi toivomme, että seuraavina kuukausina meillä on lisää yhteyksiä ja pystyisimme ratkaisemaan vientituliongelman ja pääsisimme näistä neuvotteluissa myönteiseen lopputulokseen. Kiitoksia. Narbonne. Kiitoksia, Tuto Narbonne. Ja seuraavaksi edustaja Jäätteenmäki. Kiitoksia. Haluan kiittää raportööriä erinomaisen asiantuntevusta ja tasapainoisesta raportista. Asiantuntemukseni ei ollenkaan ole varmasti samalla tasolla, mutta sallin, että muutama huomio ja, ja kysymys. Kukaan ei varmaankaan kiistä sitä, että taloudellinen yhteistyö näiden järjestöjen välillä on tärkeää. Tällä hetkellä Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden kanssa tämä, tässä yhteistyössä on valitettavaa se, että jäsenvaltiot kilpailevat, kuten monissa muissakin asioissa, näkyvyydessä, kuuluvuudessa ja, ja sanomassa. Jos EU haluaa yhteistä ulkopolitiikkaa, niin silloin olisi toki puhuttava enemmän yhteisellä äänellä ja mietin, olisiko tässä raportissa puhuttava tästä asiasta vähän selkeämmin ja yleensäkin EU-tasolla selkeämmin tästä asiasta, että me emme ole valitettavasti monissakaan asioissa yksimielisiä. Ongelmana täällä on Persianlahden yhteistyöneuvoston alueen ihmisoikeustilanne. Näen kuitenkin, että taloudellinen yhteistyö on myös keino ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Voidaksemme vaikuttaa toiseen on keskusteltava toisistakin asioista. Ja meidän tulisi aloittaa yhteisistä intresseistä kuten kauppapolitiikasta ja vain keskustelemalla toisten ymmärtämisellä on mahdollisuus päästä eteenpäin. sitten ihan kolme huomiota näistä yksityiskohdista. kohdassa kolme pyydetään aiempaa enemmän varoja diplomaattisille edustustoille kyseisillä alueilla voi olla näin mutta toisaalta sanoisin että tässä taloudellisessa tilanteessa olisin kyllä hyvin varovainen lisäresurssien suhteen ellei näitä rahoja sitten irroteta muilta hallinnonaloilta. Ja muutenkin tämä ei koske nyt vain tätä mietintöä vaan yleensä meidän parlamentin asennetta. meillä on paha asenne aina vaatia lisää rahoja. ehkä voisimme vaatia joskus enemmän tuloksia nykyisillä resursseilla mutta tämä ei ole kohdistettu yksinomaan tähän missioon vaan vain yleisesti me voisimme ryhtyä miettimään että olisiko nykyisiä resursseja mahdollisuus käyttää paremmin hyödyllisemmin ja, ja miten yhteistyö sitten jäsenvaltioiden ö, miss, lähetystöjen kanssa toimii. Sitten kohta viisi tässä pahoitellaan avoimen säännöllisen ja rakentavan poliittisen vuoropuhelun puuttumista. toivoisin esittelijältä tarkennusta tähän koska meillä on vuosittaiset ulkoministeriötason neuvottelut persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa ja tämä kohta viisi liittyy omassa mielessäni myös sitten kohtaan kaksi jossa ehdotetaan että unionilla pitäisi olla sellaista strategista kumppanuutta niin olisin tiedustellut että mitä tämä sana sellainen sisältää mitä tämä strateginen kumppanuus sisältää ja myös sitä sitten että meidän pitäisi ehkä laajemminkin sitten arvioida näitä strategisia kumppanuuksia, että eivät kaikki ole strategisia kumppaneita, koska silloin ei kukaan ole strateginen kumppani. Mutta tässä raportissa, mitä tämä sana sellainen sitten tarkoittaa? Kiitoksia. Ah, eh, non, non sapevo. No niin, en tiennyt, olitko päättäneet, koska näin, että mikrofonin oli vielä päällä. No niin. Sitten esittelijä ja varapuheenjohtaja ehkä voisi vastata näihin huomioihin ja tehdä muutaman kommentin ennen kuin hän joutuu sitten lähtemään muihin tehtäviin. Eli Bodis, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä minulla on ihan aikaa hyvin, että ei mitään hätää. Vastaan nyt muutamiin puheenvuoroihin. No niin. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Eli on kilpailua ei pelkästään taloudellisesti eri yritysten välillä ja myöskin poliittisesti eri jäsenvaltioiden välillä EU:ssa tällä alueella maailmassa. Ja tietysti tämä kilpailu diplomaattisella tasolla haittaa näkemystä yhteisestä ja yhtenäisestä EU-sta. Ja toden totta, meidän pitäisi ottaa periaatteeksi, kun ajatellaan nyt eurooppalaista ulkosuhdehallintoa, että puhuttaisiin yhdellä ainoalla äänellä ja välitettäisiin viesti, joka olisi EUn yhteinen viesti. No sitten Rahoituskysymykset. Tässä nyt ei saa olla väärinkäsityksiä. Ehkä tekstiä pitäisi vähän täsmentää tässä suhteessa. Eli kyse ei ole siitä, että Eurooppa varaisi valtavia summia tälle alueelle niin kuin muita alueita varten, jolla vaaditaan kehitystukea. Kun puhutaan resurssien lisäämisestä, puhutaan silloin inhimillisistä resursseista ja poliittisesta edustuksesta EUn puolelta – Narbon johtaa pientä tiimiä Riadissa, ja siellä ei ole EUn edustustoa näiden muiden jäsenvaltioiden pääkaupungeissa, jotka liittyvät yhteistyöneuvostoon. Nehän ovat kuitenkin merkittäviä pääkaupunkeja, Kuwait, Doha, Qatar, Abu Dhabi, Arabi-emiraattikunnissa. Eli siis kyse ei ole siitä, että investoitaisiin valtavia summia, vaan siitä, että inhimillisellä tasolla ja diplomaattisella tasolla voitaisiin olla näkyvämpiä ja edustaa EUta paremmin. Sitten ihmisoikeuksista. Kun nyt katsotaan tämänhetkistä tilannetta, voi olla aika surullinen. Jos verrataan tämänhetkistä tilannetta siihen, mikä se oli 10, 15, 20 vuotta sitten, sitten voi olla vähän lohdullisempi on jatkuvaa kehitystä, joka näissä maissa on alkanut. Siellä on parempaa hallintoa. Naiset ovat päässeet poliittisesti merkittäviin asemiin. On tunnustettu, mikä on parlamentin rooli tietyissä valtioissa. Eli kehitystä tapahtuu. Se on aivan liian hidasta, mutta kuitenkin se koko ajan jatkuu. Mitään raivokasta takapakkia ei ole tapahtunut niin kuin tällaisissa asioissa tapahtuu joissain maissa. Ja mielestäni Euroopan unionin rooli sen sijaan, että tiukasti arvostelisimme, päinvastoin meidän pitää auttaa tässä prosessissa, joka parinkymmenen vuoden aikana on kehittynyt hyvään suuntaan. No sitten viimeinen asia, josta puhuitte, eli tämä strateginen kumppanuus. Olen täysin samaa mieltä kanssanne jos meillä on, strate- meillä on strategista kumppanuutta, mutta jos sitä on kaikkialla, niin sitten sitä ei ole oikein missään. Kun kyse on tästä alueesta, no, koska tämä alue on erittäin strateginen, täytyy nyt muistaa, että tämä Persianlahden yhteistyöneuvosto Jemeniä lukuun ottamatta edustaa koko Niemimaata, Saudi-Arabiaa, emiraatit Persianlahden alueella. Eli tässä on tämä alue vastaa kahdesta salmesta, joka liittää Punaisen meren Intian valtamereen esimerkiksi. Eli tämä on äärimmäisen strateginen alue, johon liittyy myöskin vaaroja. Alueellahan toimii al ja myöskin tällä nimimaalla on hyvin paljon alkaiden toimintaa, erityisesti Jemenissä. Ja Jemenin pohjoisalueella on lähes sisällissota, ja toisella puolella salmea on sitten Somalia. Naapurina on Irak, ja siellähän pitäisi saada aikaan vakauttamista, ja lähellä myöskin Iran. Eli strategisesti todellakin tämä alue on hyvin merkittävä, ja geopoliittisesti ja energiakysymyksissä – se on meidän kaikkein tärkein polttoaineen tuojamme. Eli meidän pitää puhua strategisesta kumppanuudesta, mutta tämä termi todellakin liittyy tähän alueeseen. Ja meillä ei ole aina ollut lähestymistapaa tähän yhteistyöneuvostoon, jossa olisi käytetty näitä termejä. On puhuttu asiakkaasta ja toimittajasta, on puhuttu veroista, on puhuttu ihmisoikeuskysymyksistä – mutta emme ole käsitelleet tämän yhteistyöneuvoston jäsenvaltioita strategisena kumppaneina, vaikka ne sellaisia kuitenkin ovat. Mm, eh, Haluatteko puheenvuoron? Pyytäisin, että puhutte lyhyesti, koska ennen puolta päivää meillä on vielä herra Gallerin mietintö. Olkaa hyvä. Ihan yksinkertaisesti lisäisin esittelijän puheenvuoron sen, että mm todella on kyse alueesta, jolla on vahvat kahdenväliset suhteet jäsenvaltioihin. Ja totta kai on tietynlaista kilpailua siksi, että siellä on kasvavat markkinat ja kiinnostavaa potentiaalia. Kuitenkin voin sanoa, että EUta kiinnostaa täydentävänä ulottuvuutena olla mukana. Sen lisäksi, mitä kahdenvälisesti on, nyt on ymmärretty, että Euroopan unioni on myös tärkeä kumppani, jonka kanssa voidaan käsitellä useita aiheita. Siksi nyt vastapuolelta kiinnostaa tämä ja omaisesti voisin lisätä, että tietenkin lähetystön olemassaolo siellä parantaa EUn profiilia, jos ajatellaan – Riadin tilannetta ja verrataan sitä sellaisiin maihin, joissa EUn lähetystöä ei ole, niin on sanottava, että EU-asioiden tiedostaminen hallitustenkin puolelta ja yhteistyön taso jäsenvaltioiden välillä on korkeammalla tasolla. Halusin tämän vain sanoa omasta näkemyksestäni sieltä alueelta. Kiitos. Grazie. Eh. Kiitoksia, tohtori Narbonne. Kiitoksia myöskin edustaja Bodissille esittelijällemme lyhyesti esitys aikataulusta 24. marraskuuta kello 18 on tarkistusten jättämisen määräaika ja keskustelu tarkistuksista aiotaan pitää helmikuun alussa 2011 ja äänestys valiokunnassa 10. helmikuuta 2011 ja äänestys täysistunnossa maaliskuun toisessa täysistunnossa 2011. Ja nyt menemme sitten seuraavaan viimeiseen kohtaan esityslistalla, nimittäin kestävä EU-politiikka pohjoisimpia alueita varten. Tämä on herra Gaalerin mietintö ja kiitämme häntä siitä, että hän hyväksyi lykkäämisen Äh, meillä on 174 tarkistusta, jotka on annettu. Ne on jaettu äh, kollegoille ja nyt äh, puheenvuoro on esittelijällä. Hänellä on kova tehtävä keskustella näistä useista tarkistuksista. Olkaa hyvä, edustaja Gaaler. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös kollegoja näistä tarkistuksista koska mietintö ei periaatteessa ole ristiriitainen mietintö, vaan myöskin on noussut esiin keskusteluista ensimmäisessä keskustelussa ja keskusteluissa varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on laaja konsensus. Koska näin on, niin minä voin aluksi sanoa, että enemmistön tarkistuksista voin hyväksyä. Suurimmaksi osaksi ne täydentävät, lisäävät yksityiskohtia, e, joita minulla ei olisi ollut tässä mietintöluonnoksella laisinkaan tilaa. Sehän on rajoitettu se tila siinä, joten kiitän tässä kollegoita useista hyvistä lisäyksistä. Haluaisin kuitenkin puhua joistakin Aihealueesta ja kertoa, mitä olen valmis hyväksymään ja mitä en. Yksi aihealue on mahdollinen arktisten alueiden sopimus, eli tarkistukset, jotka liittyvät tähän arktisen alueen sopimukseen tai vaativat sitä, niitä en tue sen takia, koska tässä tehdään puhutaan asioista ilman niitä, joita tämä koskee. Ja jo viime sopimuksessa parlamentin päätöksessä, jossa mainittiin tämä arktisten mannerta koskevan sopimus, se aiheutti kyllä joitakin jonkin verran kiusaannusta ja en ole siis hyväksynyt tähän, mutta mietinnössä puhumme laajosta yhteistyöstä ja yhteistyömahdollisuuksista, joita meillä on. Minulle sopivat kaikki ne tarkistukset, jotka liittyvät alkuperäisväestöön ja kaikki mahdollisuudet, joita voidaan luoda. Tarkistus 20. Siinä minulla on kommentti. Tässä lukee englanniksi whereas the Northern Dimension is the only financial instrument in the EU to fund the Arctic region, eli ainoa no, pohjoinen ulottuvuus on ainoa rahoitusväline EU:ssa arktisen alueiden rahoittamiseksi. Tämä ei ole totta. Meillä on myös Tomorrow-hanke ja myös muita budjettikohtia, joissa mm, harjoitetaan arktisen alueiden politiikkaa. Kun tässä nyt puhutaan pohjoista ulottuvuudesta, niin minä todella kannatan sitä, että me jatkamme tätä yhteistä politiikkaa Venäjän suhteen, mutta olen myös sitä mieltä, että Euroopan unionin arktisten alueiden politiikkaa ei tulisi määritellä pohjoisen ulottuvuuden kautta, vaan sen tulisi olla omaa politiikkaansa. Mehän olemme puhuneet pohjoisen ulottuvuuden arktisesta ikkunasta. Valitettavasti tämä ikkuna on ollut kiinni ja usein kiinni jäätynyt tähän mennessä ja venäläinenkin osapuoli on usein sanonut, että kyllä ikkuna on olemassa, mutta ei mikään ovi. No, siis tarkistukset, jotka haluaisivat määritellä arktisten alueiden politiikan pohjoisen ulottuvuuden kautta, niin niitä minä olen ennemminkin vastustanut. Pieni kommentti liittyen tarkistuksiin 66 kollega Jaakon Saari halusi ottaa siihen kestävän luonnonvarojen hallinnoin, niin minäkin kannatan sitä, mutta tämä nyt varmaan ymmärrettiin väärin, koska tässä tarkistuksessa on sitaatti Norjan ja Venäjän välillä. Siksi, koska tämä on sitaatti, niin tätä kestävää ei voi tähän kohtaan laittaa. Se voi laittaa vähän myöhemmin sitten. Tämä on vain tekninen huomautus. Kun sitten on kyse tarkistuksista, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia ja määrittelevät siellä olevien kansallisvaltioiden toimivaltuuksia esimerkiksi, miten tutkimushankkeita pitäisi viedä eteenpäin. Esimerkiksi tarkistuksessa 69 kollega Westlundilta ja Färmiltä. Meidän on muistettava, että meillä ei ole omia oikeuksia siellä. Ja Norjassa on esimerkiksi erittäin hyvät säännöt. Eli jos olemme tässä hyvin yksityiskohtaisia ja teemme ehdotuksia, niin minä olisin kyllä varovainen sen suhteen, kun tässä sanotaan, että muistuttaa ennen kuin ryhdytään hyödyntämään ja, ja poraamaan öljyä tai kaasua, niin viranomaisten ja järjestöjen on uudelleen arvioitava tilanteet. E, siellä olevat järjestöt ja e, organisaatiot jo e, arvioivat tilanneita, niitä, sitä ei tarvitse uudelleen arvioida. Ja näissä valtioissa on tällaisia organisaatioita, jotka sen tekevät. Meidän ei tulisi herättää sitä vaikutelmaa, että näin ei tapahdu. Ja tarkistus 70 liittyy EUn vesialueisiin. Ja siksi se ei kuulu tähän. Tässä on kyse syvänmeren horisontista ja että jäsenvaltioiden olisi tutkittava kaikkea sitä, mikä liittyy öljynporaamisen EU-merialueilla mutta tämä kuuluu nyt johonkin toiseen mietintöön, koska minä en tässä puhu tässä mietinnössä laisinkaan EUn merialueista, joten siksi se ei ihan systematiikan kannalta kuulu tänne. Sitten ilmasto. Äh, Arktisiin alueihin ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti, mutta me emme pysty rajoittamaan ilmastonmuutosta arktisilla alueilla toimenpiteillä arktisilla alueilla, koska arktisilla alueilla ei ole kovinkaan paljon, melkein laisinkaan ympäristön saastumista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arktisilla alueilla, mutta syyt ovat muualla. Mutta olemme siis tietenkin huomauttaneet tässä mietinnössä, että kaiken toiminnan arktisilla alueilla on noudatettava korkeampia standardeja, mutta se, että äh, arktisilla alueilla ryhdyttäisiin toimenpiteisiin ilmastonmuuton hillitsemiseksi, niin mm, se ei ole tarpeen, se pitää tehdä maailmanlaajuisesti. Tämä siitä. Sitten tarkistus 70, 97. Se ei, ei sovi sisällöllisesti tähän. Se on varmaan nyt mennyt väärään kohtaan. Pyytäisin, että sen laatijat katsoisivat, että mitä tässä nyt on oikein tapahtunut. Ja kollega Brokin ja entisen puhemiehen kommentteja minä en nyt tässä halua huomioida. Eli tekninen huomautus tarkistuksen laatioille. Tarkistus 103. jos tämän luen, on sitä mieltä, että jotta voitaisiin tunnistaa jokaisen alueen erityispotentiaali ja kehitellä sopivia asuttamistrategioita ottaen huomioon alueelliset erot, niin mielestäni tämä on kyllä subsidiariteettiperiaatteen alainen. Me emme ole noisilla alueilla EU-na ja siksi jokaisen alueen potentiaali EUn avulla ja niin poispäin. Mielestäni tässä mennään ehkä liian pitkälle. Kyllä Kanada, Norja ja Yhdysvallat pystyvät tähän omine kapasiteetteineen, joten siksipä vastustan tätä hyvää tarkoittavaa ehdotusta. Sitten tarkistus 112. Siinä sanotaan, että vaatii, että EU edistää aktiivisesti fenno-ugristen kansojen kulttuurisia kielioikeuksia Pohjois-Venäjällä. Tässä on nyt rajoitettu tätä vähän liikaa, koska Pohjois-Venäjällä on hyvin paljon vähemmistöjä, ei ainoastaan suomalaisukrisia kieliä puhuvia. Ja pitäisi kyllä olla syrjimättä kaikkia vähemmistöjä. Kaikki olemassa olevat toimet, joita on Suomesta, Ruotsista, Virosta, mm, niin näiden olemassa olevien toimien pitäisi saada tukea. Nämä, näissä toimissa varmasti tiedään, mitä oikein tuetaan. Mutta mielestäni, että EU tähän nyt menee, niin se ei ole sopivaa. Mutta minä olen tehnyt tähän tarkistuksen, joka varmaankin vastaa sitä, mitä tarkistuksen laatijat halusivat. Muutama missä tarkistuksissa on sanottu, että aluetta on militarisoitu. Minun mielestäni meidän täytyy erottaa tässä eri asiat toisistaan. Ilmastonmuutoksen kautta tietyt ö, ähm, alueet vapautuvat ja sinne perustetaan tukikohtia. Äh, eivätkä kaikki tukikohdat ole sotilaallisia kanadalaiset rangerit ovat ikään kuin santarmeja, eivät he ole ähm, sotilaita. Minä en kutsuisi tätä militarisoinniksi. Ja se, että ollaan paikan päällä omalla alueella, ei minun mielestäni ole militarisointia. Siksi en kannata sitä, että nämä tarkistukset loisivat väärää kuvaa. arktisten alueiden neuvosto. Sen tulisi saada lisää toimivaltuuksia ja olla operatiivisempi. Tästä olemme samaa mieltä. Muotoilu tarkistuksesta 37 rohkaisee komissiota tekemään parhaansa arktisen neuvoston vahvistamiseksi kaikkiin mahdollisin toimenpitein Minun mielestäni tämä on väärä lähtökohta äh, siksi, että me olemme tällä hetkellä ainoastaan ad hoc tarkkailijoita ja ad hoc tarkkailijoina neuvostossa, arktisessa neuvostossa emme pysty mm, tällä tavoin vahvistamaan arktista neuvostoa. Kyllä ähm, pysyvien jäsenten on se tehtävä, se on heidän tahdostaan riittää riippuvaista ja komissio, joka on siellä ainoastaan arkotarkkailijana, ei pysty tällä tavoin vaikuttamaan arktisen neuvoston vahvistamiseen. Tietenkin kannatamme sitä, että arktinen neuvosto vahvistuisi päätöksentekokyvyssään. Pohjoisesta ulottuvuudesta sanoinkin jo kaiken tarpeellisen. Vielä kommentti liittyen tarkastukseen 142. Siinä on kyse neuvostosta, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen mukaanottamisesta. Ja tässä sanotaan, että rohkaisee arktista neuvostoa myös ottamaan kansalaisjärjestöjen yhteiskunnan ja kansalaisjärjestöt mukaan ad hoc tarkkailijoina. Näin on jo olemassa. Siis he ovat, nämä järjestöt ovat jo tarkkailijoina. Minä en siis vastusta tätä sisällöllisesti vain siksi, että näin on jo. Sitten menemme viimeistä edelliseen kohtaan, ja nyt olen tarkistuksessa 149. Tässäkin minulla on se vaikutelma, että tämä on nyt tullut vähän väärään kohtaan tässä. Alkuperäinen teksti kuvailee sitä, miten komission täytyisi järjestäytyä, jotta sillä olisi johdonmukaista arktisten alueiden politiikkaa. Ja tässä myös sanotaan, että tämä pitäisi näkyä Äh, ulkosuudehallinnossa, mutta tarkistus 149 käsittelee aivan eri asioita, nimittäin kansainvälisiä järjestöjä. Äh, joten tässä on nyt joku kyllä mennyt väärään kohtaan ja tämä kuuluisi jonnekin muualle. Sitten viimeinen aihealue ilman että tämä minua yllättäisi. Se on tullut aivan samoin sanamuodoin melkein kaikilta suomalaisilta kollegoilta, nimittäin Arttinen tiedotuskeskus Lapin yliopistossa. Minä mietinnössäni muotoin tämän hiukan neutraalimmin ja sanoin, että ja EUn arktinen tiedotuskeskus, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan jatkuva EU-tukea toimijoille, arktisen alueen toimijoille ja tiedottaa arktisesta alueesta EUn toimielimille. No, tämä EU arktisen tiedotuskeskuksen tuki on tämä poliittinen viesti ja se kysymys siitä, miten tämä tulisi toteuttaa, se on ennemminkin mikrohallinto, jota komissio harjoittaa. Komission tehtävä on järjestää tiedotuspolitiikkaansa ja hankkeensa tavalla, että tarkoitusperä saavutetaan. Jos komissio antaa määrärahoja tällaisiin kysymyksiin, niin silloin myös julkisten hankintojen säännöt ovat voimassa. Eli jos ryhdytään toimenpiteisiin eh, ja luodaan tällainen eh, keskus, niin silloin eh, siitä täytyy tehdä tarjouskilpailu ja useat osapuolet voivat siihen osallistua. Ja siksipä minä en pysty, minä en voi sanoa, että minua eivät kiinnosta nämä Ähm, hankintasäännöt, haluan tätä. Minä ymmärrän tämän poliittisesti ja äh, ymmärrän myös, että jos olisin itse tältä alueelta, sanoisin, että tässähän on hieno keskus olemassa, mutta mm, tämä ei varmastikaan ole ainoa verkosto, joka on olemassa. Meillä on jo hyviä tieteellisiä verkostoja, jotka toimivat. Se tiedon määrä, joka tulee Brysseliin, on valtaisa Minä en nyt ole täysin tätä vastaan. Sitä en ole, mutta meidän pitäisi varjoesittelyiden kesken yrittää löytää muotoilu, joka vastaa tavoitetta, nimittäin että kerätään ja kanavoidaan tietoja, mutta toisaalta myös ottaa huomioon hankintasäännöt ja mm, muut vaatimukset, joita EUlla on. Minä olen luottavainen sen suhteen, että varjoesittelijöiden keskuudessa mm, neuvotteluissa ensi viikolla Strasbourgissa löydämme muotoilun, joka on lähellä sitä, mitä suomalaiset ystävämme haluavat, mutta samalla myös kunnioittaa niitä säätöjä, joita, jotka meillä täällä EU:ssa on. Tässä nyt minun kommenttini. Voisin, että ensi viikolla tiistai-aamuna mahdollisesti yhdeksältä me äh, olisi tällainen sovittelukokous varjoesittelijöiden kanssa niin, että laajalla yhteisymmärryksellä voimme hyväksyä tämän mietinnön. Kiitoksia. Bene. Un applauso sottolinea. Kiitoksia. Aplodit korostavat meidän esittelijämme puheenvuoroa. Nyt kolme kommenttia. Pyytäisin, että pidättekin kolmen minuutin puheenajasta, koska minun on päätettävä kokouksemme vähän ennen äh, puolta päivää, koska täällä ei ole yhtään varapuheenjohtajaa ja äh, Marokon ulkoministeri odottaa minua. Shimanski, kolme minuuttia. Kiitoksia. Mielestäni tämä mietintö ei ole kovinkaan kiistanalainen. Me olemme aika kaukana tältä alueelta, joten emme ole mitenkään hajantuneita näissä kysymyksissä. Mielestäni esittelijä on ottanut kaikki asiat hyvin mukaan, ja siksi tämä on oikeastaan yhteinen teksti. Arktinen alue on tärkeä, se on ihan päivän selvää. Joskus meillä on sopimuksia Norjan ja Venäjän välillä Barentsin merta koskien, ja se on tietysti ihan hyvä asia tällä alueella, mutta joskus on tapahtumia, jotka eivät ole niin rakentavia. Esimerkiksi se, että joku maa laittaa lippunsa johonkin alueelle. Kun puhutaan arktisesta neuvostosta, niin kannatan sitä, että Euroopan unionille olisi tärkeämpi rooli tällä alueella eikä pelkästään tutkimuksen alueella. Meillä on kaksi tarkistusta sen suhteen, miten voidaan hallinnoida näitä kulkureittejä. Ja tämä on erittäin tärkeää, jotta kansainvälinen järjestö, joka hallinnoi sitä, ei syrji ketään. Jotkut reitit voidaan sulkea toisten osalta ja avata sitä toisille ja myöskin luonnonvarat. Niihin pääsy pitää taata. Ja YKlla pitäisi myöskin olla roolinsa tässä, koska siellä on yksikkö, joka voi toimia näissä kysymyksissä. Ja mielestäni tämä mietintö varmasti hyväksytään valiokunnassa ja täysistunnossa yksimielisesti. Kiitos. Kiitoksia edustaja Simanski. Edustaja Jäätteenmäki, kolme minuuttia. Thanks. At the beginning I want to say... No, kiitos. Aluksi haluan sanoa, että todella arvostan sitä, että parlamentin entinen puhemies edustaja Pöttering ja myöskin Helmar Brock ovat täällä läsnä. Huomaan, että he kunnioittavat läsnäolollaan tätä hyvin tärkeää esityslistan kohtaa. I, I, I'm very glad to see so many hyvä, että niin monet tarkistukset koskevat alkuperäiskansojen oikeuksia. Jälleen kerran haluaisin pysyvää vuoropuhelua komission ja alkuperäiskansien välille, erityisesti saamelaisten välille. Sitten pohjoinen ulottuvuus. EU on läsnä arktisella alueella – pohjoisen ulottuvuuden politiikan puitteissa. Ja haluaisin painottaa sitä, että pohjoinen ulottuvuus on EUn yhteistä politiikkaa Islannin, Norjan ja Venäjän suuntaan. Ja pohjoisen ulottuvuuden arktinen ikkuna voi olla käytännönläheinen väline, kun tehdään EU-yhteistyötä ja myös ulkoisena – ulottuvuutena, EUn arktinen ikkuna. Haluaisin painottaa pohjoisen ulottuvuuden. Arktista ikkunaa se ei ole mitenkään unohtunut aihe, aivan päinvastoin siitä keskusteltu tuoremmassa ulkoministereiden pohjoisen ulottuvuuden kokouksessa Oslossa muutama viikko sitten. Lopulta haluaisin puhua tiedotuskeskuksesta. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että virolainen kollegani tuki suomalaisia kollegoita siinä, että esitetään, että Lapin yliopisto olisi oikein hyvä paikka. Mutta ensi viikolla voimme jatkaa keskusteluita. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus saadakaan kompromissitarkistuksia, koska tarkistusten määrä on niin suuri nyt. Aina on helpompi äänestää, jos voidaan päästä kompromissiin. Kiitos. Valinsa per tre. Kiitoksia, edustaja Jättämäki, edustaja Valensa, kolme minuuttia. Panie przewodniczący, nie jestem... E, Kiitoksia, puheenjohtaja. En ole nyt tämän valiokunnan varsinainen jäsen, eli anteeksi, että nyt haluan puhua tästä, mutta jos nyt palataan tämän mietinnön sisältöön. Haluaisin kiittää galleriaa ja minun mielestäni tässä ei riittävästi korostetta tutkimuksen merkitystä ja sitä, kuinka tärkeää tutkimus on poliittiselle ja taloudelliselle päätöksenteolle. tässä on kolmessa kohdassa viitattu tutkimukseen, kalastukseen, luonnonvaroihin Nehän ovat asioita, jotka eniten kiinnostavat EU:ssa ja tällä alueella, kun on taloudellisia muutoksia, se muuttaa myöskin luonnollista ympäristöä ja paljon enemmän kuin muissa osissa maailmaa. Ja pelkästään asiantuntijat voivat arvioida tilannetta, mutta kuitenkin maat, joilla on pääsy tälle alueelle, rajoittavat tutkijoiden ja asiantuntijoiden pääsyä tälle alueelle – viimeisen parin kolmen vuoden aikana tätä pääsyä on rajoitettu hyvin pitkälti sillä tekosyllä, että on suojeltava luontoa. Eri ilmiöt valtameressä heijastelevat muutoksia luonnossa ja tämä myöskin vaikuttaa EUn tilanteeseen. Tutkimuksen vapaus on perustavanlaatuista, jos halutaan ymmärtää, mitä täällä tapahtuu, mutta myöskin täällä Euroopan unionissa. Ja myös täytyy muistaa, että on tutkijoita, jotka ovat tehneet tutkimusta tällä alueella, ja näitä tutkimuksia on sitten keskeytetty. Kelamin ja Jipin kanssa on tehty tiettyjä tarkistuksia, en nyt halua puhua niistä yksityiskohtaisesti tässä vaiheessa, mutta sitten on kohta J, joka liittyy tutkimukseen. No, tässä puhutaan geneettisistä resursseista ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Ja tässä puhutaan elävistä resursseista, luonnon resursseista, joita käytetään hyväksi. En nyt tiedä mistään geneettisistä resursseista, joita käytettäisiin hyväksi. Et tässä nyt ei saa sekoittaa näitä asioita. En tiedä, onko tässä nyt jonkinlainen kieleen liittyvä seikka, mutta se on täysin eri asia. Ja jos se muotoillaan tällä tavalla, niin se on aika hämmentävää kun puhutaan elävistä resursseista, puhutaan esimerkiksi kaloista, joita kalastetaan tällä alueella. Sitten toinen huomio. No, tämä nyt on kielellisesti tärkeää, ainakin puolen, puolen kielessä, kun sanotaan, kun käytetään eri prepositiota. Sitten kolmas kohta. Tutkimus ei voi olla perusteena tietyille hallinnon muodolle, ja ehkä pitäisi hallinnoida tätä aluetta tavalla, jossa otetaan huomioon ekosysteemi. Koska jos tässä puhutaan hallinnosta, joka pohjautuu ekojärjestelmään, niin ei se tarkoita yhtään mitään. Ja sitten näissä selityksissä, kun puhutaan arktisesta neuvostosta, vaikuttaa siltä, että Euroopan unioni ei tukisi tarkkailijoita tässä neuvostossa. Eli meidän pitäisi vedota siihen, että EU tukisi tätä neuvostoa vahvemmin. Ja meille tulisi olla diplomaatti, joka olisi siellä suurlähettiläs ja joka tulisi jostain muusta maasta, ei sellaisesta maasta, joka on jo neuvoston jäsen. Eli tässä puhutaan pysyvistä tarkkailijoista arktisessa neuvostossa. Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat jäseniä EU:ssa, jotka ovat mukana arktisessa neuvostossa Ranska, Saksa, Puola, Espanja, Alankomaat ja Iso-Britannia ovat jäsenvaltioita, joilla on pysyvän tarkkailijan asema arktisessa neuvostossa. Ja tämä liittyy nyt siihen, mitä sanoin aikaisemmin. Eli tässä on paljon toimisen varaa kun puhutaan tämän asiakirjan käännöksen laadusta. Kiitoksia edustaja Valeessa. ja kolme minuuttia myös mikrofoni katkesi. First of all to say that, uh, Kiitos paljon. Ensin sanoisin kerran, että arvostamme kovasti tätä Euroopan parlamentin aloitetta. Me tarvitsemme todella suunta Euroopan parlamentilta, jotta päästään päätöksen EUn pohjoisimpien alueiden politiikan osalta. Komission tiedonanto ja neuvoston johtopäätökset viime vuodelta ja nyt hyvin pian toivon, että Euroopan parlamentin mietintö pohjoisimmista alueista hyväksytään. Näin lyhyessä ajassa on vaikea kommentoida kaikkia tarkistuksia, eikä se ole meidän tehtävämmekään, mutta kommentoisin hiukan tänään käytyä keskustelua. Erityisesti mitä tulee esittelijä Gallerin puheenvuoron. Me varmasti tuemme useita asioita hänen puheenvuorostaan, erityisesti kommenttia, jonka mukaan pohjoinen ulottuvuus ei ole aina rahoituslähde. Me olemme valtava voima tutkimuksen alalla, ja tätä on vielä lisättävä, kuten jotkut parlamentaarikot ovat sanoneet. Kansallisvaltioiden toimivalta on tärkeää Tämä mietintö, kuten muut pohjoisempien alueiden politiikan toimet, ovat lähinnä viestejä kumppaneillemme kolmansille maille pohjoisimmilla alueilla. Siksi on hyvin varovaisesti kommentoitava asioita, jotka liittyvät heidän omiin vesialueisiin, maahansa, heidän kansoihinsa. Haluaisin myös sanoa alkuperäiskansoista puhuttaessa on totta, meidän on tuettava kaikki arktisen alueen alkuperäiskansoja. Totta on kuitenkin, että Venäjällä asuvat varmasti huolestuttavat meitä kaikkia muita vähän enemmän. Siksi on ihan oikein keskittyä heihin ja fenno ugrisin kansoihin, siksi että Euroopan unioni tuntuisi oikealta paikalta – Osittain myöskin siksi, että fennougriset kansat tai vähemmistöt eivät saa vähemmistöasemaa Venäjällä, vaikka se olisi tärkeä asema aikaansaada. Lisäksi arktinen neuvosto, se, että se olisi toiminnallisempi, kyllä, mutta meidän pitää esittää tämä hyvin varovaisen sanamuotona meillä on rajalliset vaikutusmahdollisuudet tässä. Useat parlamentaarikot ovat sanoneet, että me emme ole tarkkailijoita tai muiden organisaatioiden pitäisi saada tarkkailijoiden asema. Arktisessa neuvostossa tällaista asemaa ei ole, kun sanotaan, että emme ole tarkkailijoita, niin on sanottava, että komissio kutsutaan meidän pyynnöstämme kaikkiin korkean tason kokouksiin. Meidän pyynnöstämme, jos maat sen hyväksyvät, samoin kuin vähemmistöjä edustava organisaatio. Aivan totta, varoja tarvittaisiin, jos halutaan esimerkiksi parantaa tiedotusta arktisella alueella, korottaa omaa profiiliamme. Tämä on pitkälti parlamentin ja neuvoston käsissä. Me voimme tehdä kaiken sen työn, jonka sallitte meidän tekevän. Pohjoisen ulottuvuuden potentiaali kaikki ovat puhuneet siitä. Kyllä me haluamme aina, kun arktisesta alueesta puhutaan, haluamme mainita myöskin pohjoisen ulottuvuuden potentiaali, mutta tämä on politiikka, jossa muut, Yhdysvallat, Kanada, Grönlanti ovat mukana, joten on tärkeää, että meillä on oma EUn arktinen politiikka myös. Kiitos. Grazie, mm, dottor Garces. Kiitoksia, tohtori Garces de los Fajos. Ja se viimeiset kolme minuuttia edustaja Tarantille. Thank you. Kiitoksia. Itse asiassa komissio teki julkilausuman, joten minäkään en antoi lausunnon, joten minäkään en nyt saisi äm, kolmea minuuttia käyttää me, ähm, meidän tulisi kunnioittaa vähemmistökansoja, kutsutaan niitä sitten suomalaisukrilaisiksi tai muiksi kansoiksi, mutta he elävät äh, arktisilla alueilla ja siksi tämä on tärkeää. Toiseksi haluaisin sanoa, että nyt kun olen ollut 18 kuukautta tässä parlamentissa. Minulla on ollut suuri ilo tehdä yhteistyötä äh, esittelijän kanssa ja herra Stefan Leferin kanssa. Ja haluaisin tehdä sellaisen ennustuksen, että eh, ehkäpä kymmenen päivän kuluttua meitä kutsutaan jäänmurtajiksi, eurooppalaisen arktisen politiikan luojiksi. Ja olen samaa mieltä edustaja Jäätämään kanssa siitä, että tämänpäiväinen keskustelumme on eh, Täällä on yhtä paljon ihmisiä paikalla kuin arktisilla alueillakin, mutta kaikki tärkeät ihmiset täällä ovat kyllä paikalla. Ja odotan kovasti varjoesittelijöiden tapaamista, jossa minulla on se vaikutelma, että me pystymme kyllä selvittämään kysymykset ja löytämään tarpeelliset kompromissit ja pääsemme eteenpäin tämän mietinnön kanssa. Joten kiitoksia. Kaksi minuuttia. Kiitoksia edustaja Tarant. Kiitoksia myös siitä, että piditte kiinni puheajastanne. Toivon, että esittelijä pitää kiinni seitsemän minuutin puheajasta, jonka hänelle annan. En minä tuota seitsemän minuuttia tarvitse. Me olemme nopeammin, saamme nopeammin tämän asian päätökseen. Kiitoksia kommenteista. Halusin vain sanoa kollega Valensalle liittyen tutkimukseen. Me olemme varmasti hyvässä tilanteessa. Kaikki jäsenvaltiot voimme huomata, että tämä tila Norja ylipäätänsä, mutta myös Kanada, se on hyvin avointa. Siellä on paljon kansallisia tutkimuskeskuksia, jotka tekevät yhteistyötä keskenään ja siellä on myös EU-rahoilla rahoitettuja hankkeita. Mainitsin tämä vain, katson pitääkö tämä mainita tässä vielä tarkemmin, mutta kaikki mikä on mahdollista ja mm, sopivaa saa varmasti minun tukeni. Pieni selvennys. Tämä Saksankin käännös on hiukan huono. Geneettisten merien varantojen hyödyntäminen, mitä tällä on sitten tarkoitettu, on paljon yksisoluisia siellä alalla, jossa kalastetaan, joita käytetään myös teollisuudessa, bioteknologiassa. Ehkä tämä geneettinen ei ole aivan oikea termi tässä Täytyy katsoa, mitä me tämä parhaiten käännämme. Oliko muita kysymyksiä vielä? Ekosysteemin perustuva hallinnointi, tämä oli vielä eräs asia. Meillä on mahdollisuus kehittää tätä eteenpäin ja tämä integroitu hallinto sanamuotona siitäkin pidän, joten katson, että otan tämän mukaan, jotta kävisi selväksi, mistä tässä on kyse. Niin. Kaikki muu sitten ensi viikolla varjoesittelijöiden kanssa. Ja Toivottavasti ne aspektit, joita tässä mainittiin, saadaan kaikki otettua huomioon. Kiitoksia. Magnifico. Erinomaista. Kolme minuuttia riitti loppupuheenvuoroon. Ihmiset, joilla on paljon ideoita ja tuntevat ne hyvin, osaavat ne vetää hyvin yhteen. Kiitämme myös esittelijää edelmällistä keskustelusta tänään. Kuten tiedätte, äänestys valiokunnassa on 9. joulukuuta ja täysistunnossa äänestetään sitten tammikuussa. Seuraava tämän valiokunnan kokous on 30. marraskuuta kello 15. Kiitoksia. Kokous on päättynyt. Hyvää päivänjatkoa kaikille.